että unioni olisi toimintakykyinen. Huomenna äänestämme kello 12.30. Keskustelu aiheesta loppuu tähän. Ja sitten seuraava asia e, esityslistalla on yhteiskeskustelu. Lentoaseman paketti on käsittelyssä. Tässä on kolme osaa. Maahuolintapalvelut unionin lentoasemilla. Tässä on Artur Sasadan mietintö ja John Maria Unkiasin mietintö lähtö- ja saapumisaikojen jakaminen Euroopan unionin lentokentillä. Ja sitten Jörg Leichtfriedin mietintö meluun liittyvien toimintarajoitusten asettaminen unionin lentoasemilla. Eli ensiksi annan puheenvuoron esittelijöille. Artur Sasada saa neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Szanowny panie przewodniczący. Niin, puhemies. Hyvä komission jäsen. Hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää aivan aluksi kaikkia kollegoja, varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet kokouksissa, joiden aikana olemme voineet keskustella ja työstää monia kompromisseja. Tänään me olemme äänestystä lähellä, joka koskee asetusta palveluista. Mielipidosta huolimatta päätavoitteena tässä ei ole liberalisoida maahanmuuttopalveluja, vaan tavoite tässä asiakirjassa on valmistaa Euroopan maahanmuuttosektoria asianmukaisen kilpailukyvyn saavuttamiseksi globaalilla tasolla. Me kaikki muistamme, miten me palasimme kotiin jouluksi kaksi vuotta sitten. Monet neistä juuttuivat lentoasemille. Ja miksi? Siksi, että yhtäkkiä puuttui jäänpoistonestettä lentokoneita varten. Ei siksi, että asemat olisivat, lentomaiset ovat unohtaneet tämän, vaan siksi, että maahuolintayhtiöt eivät ole valmistaneet niitä valmi- talvisiin olosuhteisiin. Parlamenttina me olemme ehdottaneet ensimmäistä kertaa EU-lainsäädännön historiassa, että otetaan käyttöön vähimmäislaatustandardit maahuolintapalveluissa, mukaan luettuna vähimmäismäärä jäänpoistoainetta lentokoneita varten, niin että samantyyppiset tilanteet eivät tulevaisuudessa toistu. Jokaisella meistä on kokemuksia siitä, että kentällä on juttu odottamaan yli puoli tuntia lähtöselvitystä tai odottaa minuuttikaupalla sitä, että matkalaukku tulee tai tietysti varsin matkalla, kun ole kadonnut matkalla. Ja olemme kaikki tämän kanssa tekemisissä. Ja yksi olemme ole luomassa vähimmäislaatustandardia, jolla pyritään tällaiset tilanteet saattamaan vähimmäisen, vähimmäisen pieniksi. Tämän asuksen kautta otamme myöskin käyttöön eurooppalaisen hyväksyntämenettelyn mahdollinta yhtiöille, niin että ei ole mitään estettä ranskalaisille yhtiöille tarjota palveluita vaikka Saksassa. Mitä muuta tuon käyttöön? Yksi tarjouskilpailu kaikkia lentoasemia varten valita mahdollinta yhtiö, joka tulee olemaan toiminnassa kentällä. Keskustelusta keskustelussa kuitenkin on ollut vallalla kysymys siitä, että avataan kenttä, keskustelu lukuisia eurokenttiä varten, tavataan kilpailu siellä. En puhuisi tästä, vaan kyseessä vain jatketaan hyvin varovaista avinoin, markkinoiden avaamista. Voidaanko puhua liberalisoinnista tällä sektorilla, jos suurimmat lentokentät ehdottavat, että ottavat käyttöön vain yhden maahuolintayrityksen lisää. Ja tämä tilanteessa, jossa 90 prosenttia Euroopan lentoasemista on tilanteessa, jossa tätä ei voida soveltaa siksi, että ole kahta tai kolmea tai neljää yhtiötä, vaan kenties jopa kahdeksan yritystä hoitamassa maahuolintapalveluita. Olen kuullut keskustelussa usein sen argumentin, että laatu alenee palvelujen osalta ja turvallisuuden osalta. Tämä ei ole totta. Eh, esitämme myöskin siis näitä vähimmäislaatunormeja, jotka yritysten täytyy täyttää. Jos ne jäävät näiden standardien alle, jäsenvaltiot lentoaseman pyynnöstä voivat rankaista niitä yhtiöitä, eh, jotka toimivat alle standardien sakoilla. Sitten työolosuhteiden huononeminen, ei tämäkään ole totta. Euroopan komission esityksessä, esityksessä on muun muassa pakollinen työntekijöiden siirtyminen yritykseen, joka, yritykseen, joka on menettänyt ö, tai hävinnyt tarjouskilpailun. Sitten kolmas argumentti on liittynyt siihen, että olisi kielteisiä vaikutuksia Euroopan lentoasemilla. Tämä ei ole totta. Todella, todellinen mar- liberalisointi tällä sektorilla syntyi vuonna 1996. On 11 eri maahuolintapalvelujen kategoriaa. Markkinat, seitsemänen näistä on pitkälti liberalisoitu jo yli 15 vuotta sitten, mutta neljän niistä osalta on edelleenkin eh, sellaisia, kysymys on postin käsittelyyn, ja että joissa ei saa olla kuin vähintään kaksi toimijaa lentoasemalla. Jos tätä sekriä katsotaan puolettomasti, ei siis vain muutamien lentoasemien kannalta, jotka haluaisivat nykyisin monopolinsa säilyttää, säilyttää monopolin siis niillä mahdollisilla jotka toimivat niiden kentillä. Ja kuitenkin kysymys on selvistä saadusta miljoonista matkustajista, jotka käyttävät kenttiä joka vuosi, on kasvava asia heidän kannaltaan. Seuraavana Utsias, neljä minuuttia, alkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen Kallas, arvon kollegat. Tekniset ennusteet osoittavat, että lentoliikenne kaksinkertaistuu ennen vuotta 2040, eikä Eurooppa pysty vastaamaan suureen osaan tästä kysynnästä siksi, että lentoasemakapasiteetti on rajallista. Meillä on kapa- kapasiteettirajoituksia samalla kun maailmanlaajuisilla ilmailumarkkinoilla kilpailu lisääntyy. Ja tämä tullaan näkemään erityisesti Aasian, Tyynemeren, Tyynemeren ja Lähidän alueella. Eli tässä on sellainen vaara, että Euroopan unioni menettää suuren osan liikenteestä siksi, että kapasiteetti ei ole riittävää. Toimielinten, erityisesti parlamentin, on ryhdyttävä toimiin ja etsittävä ratkaisuja. Nykykapasiteettia on käytettävä tehokkaammin hyväksi ja niitä on mahdollisuuksien mukaan lisättävä, jotta voidaan huomioida kasvavat liikennetarpeet. Tiedämme, että voimavaroja on vain rajallisesti ja on vaikea saada käyttöön uusia alueita, uusia lentokenttiä varten tai kiitorateja varten ja siksi lähtö- ja saapumis aika-asia on tärkeällä sijalla. Lähtö- ja saapumisajat ovat ikään kuin sydämen lyönnit, eli ne osoittavat, että organismi on elävä. Marraskuussa liikennevaliokunnassa hyväksyttiin teksti, joka on komission esityksen mukaan, niin siellä on 820 sääntö mukana ja lähtö- ja saapuinsaikojen määräysjärjestelmä uutuus täällä on se, että voidaan jälkimarkkinoilta hankkia ja myydä näitä lähtö- ja saapumisaikoja rahallista korvausta vastaan. Tällä tavoin lentoasemayhtiöt voivat mukauttaa tarpeidensa mukaan lähtöä saapumisaikoja. Tämä kaikki on tehtävä lentokenttää valvojien alaisuudessa, jotta lähtö- ja saapumisaikojen osto tapahtuisi avoimesti ja sääntöjen mukaisesti. Siksi liikennevaliokunta on halunnut julkaista tiedot siitä, minkälaisia eh, rahavirtoja syntyy näistä ostoista. Tämä löytyy koordinaattorin vuosikertomuksesta nämä tiedot. Jälkimarkkinoilla on ennakoitu että osa näistä varoista menisi sellaiseen rahastoon, jonka tarkoituksena on parantaa lentokenttäinfrastruktuuria ja parantaa niihin liittyviä palveluita ja halutaan varmistaa, että kilpailu on oikeudenmukaista ja siksi on tärkeää, että lentokenttäkoordinaattori on riippumaton taho. Nämä koordinaattorit ovat keskeisessä asemassa lentojen saapumisia lähtöaikojen jaossa ja niiden on noudatettava riippumattomia ja avoimia kriteereitä. Teksti takaa täyden riippumattomuuden näille koordinaattoreille. Ne rahoitetaan riippumatta lentoliikenteestä ja sen valvojista. Tässä on myös velvollisuutena laatia vuosittainen raportti siitä, miten näitä aikoja on jaettu. Ja toinen uutuus on sanktiojärjestelmä, joka on jäsenvaltioiden harkinnan varassa ja pyritään toimimaan selvästi kurin alaisesti. Mielestäni tätä tekstiä voitaisiin vielä parantaa. Tällaisia tarkistuksia on esitetty esimerkiksi että otettaisiin takaisin se järjestys, joka oli alkuperäisessä tekstissä, ja sitten juridisesti voitaisiin määritellä lähtö- saapumisajat, jotta asian, asiasta kiinnostuneet tulisi selväksi se, että kaikki asianosaiset ovat niitä, jotka toimivat lentokentällä, mutta myös kansalaiset. Kiitos puhemies siitä, että täällä kaikki kollegat kun ovat osallistuneet tähän työhön varjoesittelijöille myös kiitokset. Koko valiokunta on osallistunut tämän tekstin laatimiseen. Kiitos ja sitten Lightfried. Monet kiitokset puhemies, herra komissaari. Tämän mietinnön lähtökohtana on oleellisilta osin seuraavaa. On olemassa perusteltu epäilys sille, että Euroopan unionissa lentomelon vastaiset toimenpiteet ovat olleet huonosti koordinoituja. Ja siksi on tehty ehdotus, että komissio antaisi lainsäädäntöehdotuksen, jossa tämä tilanne muutettaisiin niin, että saavutettaisiin tiettyä yhtenäisyyttä ja he, joiden pitää luottaa näihin toimenpiteisiin, koska he kärsivät melusta, mutta toisaalta heidän pitää pystyä myöskin luottamaan siihen, että he, jotka ovat tällä alalla toiminnassa, että heillä on tietyt standardit. Ja perustelu tälle koko lainsäädännölle on suhteellisen järkevä. Meillä on sellainen tilanne, että minun mielestäni mm, lentomeluongelmat varsinkin sellaisilla Keski-Euroopan alueilla, jotka ovat hyvin tiivisti rakennettuja, niin siellä on ollut välttämätöntä Euroopan komission reagoida. Yksi asia tässä mietinnössä on sellainen, jota ei ole tarkoitus toteuttaa. Sen ei pidä lyödä lukkoon melustandardeja melulle – ei sen pidä lyödä lukkoon sitä, mitä Euroopassa hyväksytään ja mitä ei hyväksytä. Sen pitää vain säädellä sitä, miten melun suojatoimenpiteitä toteutetaan. Ja sen pitää myöskin ICAon äm, tasolla äm, saavuttaa tasapuolinen ratkaisu ja löytää välineet siihen. Ja jos sitten ei ole mahdollista toteuttaa sääntelyllä ongelmia tai poistaa niitä, niin silloin on mahdollisuus lentokieltoon. Eli kaikki ne asiat, mitkä tässä käsiteltiin, niitä oli oleelliselta osin kolme. Ensimmäisenä oli se, että vaatimukset niukasti täyttävät ilma-alukset pitäisi hiljaasti poistaa markkinoilta. Minä uskon, että me olemme löytäneet hyvän ratkaisun. Se menee tiettyyn siirtymävaiheen suuntaan ja niin, että nämä meluisat alukset muutettaisiin vähemmän meluisiksi. Ja sitten toinen kysymys oli, että mitä ovat delegoidut säädökset, miten komissio saa ilman, että Euroopan, Euroopan parlamenttilain säätäjänä on mukana päättämässä, miten komissio voi tehdä päätöksiä. Me emme olleet ihan komission kanssa samaa mieltä, jos ajatellaan, mitä me olemme valiokunnassa päättäneet ja mitä tulemme myöskin kohta täysistunnossa päättämään, niin sikäli kun kysymyksessä ovat poliittiset päätökset, niin Euroopan parlamentilla, eurooppalaisen, tai Euroopan kansalaisten edustajana, niin parlamentin pitää tehdä päätös eikä komission delegoiduilla säädöksillä. Mutta silloin kun kyseessä ovat tekniset mukautukset, niin silloin komissiot voivat, komissio voi antaa myöskin delegoituja säädöksiä. Ja kaikkein vaikein kohta oli kolmas kohta ratkaistavana, kun Euroopan komissio alkuperäisessä ehdotuksessa edellytti, että Euroopan komissio voisi kansallisia toimenpiteitä myöskin peruuttaa. Minusta tämä on väärä tie. Jokainen valtio ja jokainen liittovaltio minun mielestäni itse pystyy toteamaan, että onko melunsuojatoimenpide välttämätön ja kuinka laajasti se on välttämätön. Ja minä olen sitä mieltä, että nämä mahdollisuudet, mitä komissiolla jo tähän mennessä on ollut ajatellen sopimusten loukkausmenettelyä, Eh, niitä valtioita kohtaan, jotka eivät noudata Euroopan lainsäädäntöä, niin se mahdollisuus on ollut komissiolla ja me olemme huolehtineet myöskin siitä, että tulevaisuudessa Euroopan komissiota pitää myöskin paremmin informoida ja komission pitää myöskin asianomaisten viranomaisten kanssa koordinoida toimenpiteitä paremmin. Arvoisat naiset ja herrat, herra puhemies, sallin, että minun esittää myöskin henkilökohtaisen kommentin, kohta päätän tämän. Se, miksi minä tämän mietinnön otin laatiakseni, niin aluksi minä ajattelin, että tätä ei pystyttäisi ratkaisemaan, mutta kun minulle on ollut suuri ilo tehdä yhteistyötä erittäin vakavamielisten ja asiantuntijakollegojen kanssa, niin minä haluaisin kiittää heitä tästä ja haluaisin aivan erityisesti minun virastoni eh, toimihenkilöitä, jotka olivat vastuussa tämän mietinnön laatimisesta eh, kiittää, koska ilman heidän erinomaista työtään ei olisi mahdollisuus saada oikein hyvää ratkaisua. Kiitoksia. Siipän. Kiitos. Ja sitten käännyn komission edustajan Sim Kallasin puoleen. Olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin muistuttaa, miksi komissio esitti niin kutsutun lentoasemapaketin viime vuoden joulukuussa. Kuten kaikki estelijät ovat sanoneet, on hyvin vaikea rakentaa uusia lentoasemia, kiitoratoja, laajentaa olemassa olevia lentoasemia Euroopassa tällä hetkellä. Ja samaan aikaan kuitenkin Euroopan ilmatila on e, täynnä ja tämä ruuhkautuminen voi tarkoittaa sitä, että puolet lennoista viivästyy vuoteen 2030 mennessä ja siksi olemme tehneet ehdotuksia tietynlaiseksi muutoksiksi, jotta voidaan varmistaa, että nykyinen lentoasemakapasiteetti tulee paremmin käyttöön. Ensinnäkin maahuolinnasta haluaisin kiittää esittelijää Sasada hänen tekemästään työstä viime kuukausien aikana. Tämä työ ei ollut missään nimessä helppoa. Olen vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus on tasapainoinen, jossa otetaan huomioon samalla suurempi tehokkuus ja korkeampi laaju lentoasemilla ja huomioidaan myös sosiaaliset oikeudet ja niiden edistäminen. Ei komissio esitä mitään villiä vapauttamista, ei voi ajatella, että tämä olisi villiä liberalisaatiota, kun mennään esimerkiksi Frankfurtin lentoasemalla kahden palvelun tarjoajasta kolmeen palvelun tarjoajan tietyllä palvelun aloilla. Tähän otetaan rinnalle myös erilaisia eh, toimia, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden oikeudet. Jotkut sanovat, että turvallisuus voisi vaarantua, jos mennään kahdesta kolmeen palvelun tarjoajan, mutta tämä ei pidä paikkaansa. Meillä on sellainen tilanne suurimmassa osassa jäsenvaltioita, että ainakin kolme palveluntarjoajaa on käytössä eikä turvallisuus ole vaarantunut. Komission ehdotus on pieni askel laajempaan markkinoiden avaamiseen samalla kun taataan sosiaalinen turvallisuus ja korkea laatu. Haluaisin muistuttaa, että vuonna 2007 Euroopan parlamentti Jensenin eh, julkilausuman avulla pyysi komissiota tarkastelemaan uudelleen mahdollista tilannetta. Ja Jensenin mietinnössä pyydettiin, että voitaisiin harkita suurempaa määrää palveluntarjoajia ja haluttiin lähteä liikkeelle laatukriteereistä ja komissio on nyt antanut vastauksena tähän ehdotukseen, jota voidaan tietysti parantaa, mutta meidän pitää tämä tilanne kuitenkin käyttää hyväksi. Tämä tilaisuus pitää käyttää hyväksi. Ja sitten lähtö- haluan kiittää edustaja Utsiasia hänen tekemästään työstä. Komissio voi yhtyä suuren osaan ehdotuksista, mitä liikennevaliokunta on tehnyt. Haluaisin vain lyhyesti korostaa erityisen tärkeitä kohtia. Ensinnäkin jälkimarkkinakauppa. Markkinapohjaiset mekanismit, niistä voi olla apua sille, että eh, lähteä saapumisaikoja, joita on yhä vähemmän käytössä, voitaisiin käyttää niiden niin, että niitä käytetään tarpeeksi mahdollisimman hyvin. Tietysti on varmistettava, että alueelliset yhteydet suojataan, eli kyllä ymmärrän näitä esitettyjä tarkistuksia. Ja kun mietitään sitä, minkälaisia vaikutuksia jälkimarkkinakaupalla voi olla tällaisille yhteyksille, mutta tähän rinnalle pitäisi ottaa tiukemmat kriteerit lähtö- ja käytön osalta ja näiden aikojen jakamista ei nyt voida käyttää esteenä sille, että markkinoiden toimintaa voitaisiin kehittää. Ja sitten lentomelu haluaisin kiittää myös tältä osin esittelijää ja valiokuntaa kaikista siitä työstä, mitä on tehnyt. Esittelijä Jörg Laitfrid on saanut oikein mielenkiintoista keskustelua aikaiseksi. Melu aiheuttaa poliittista eh, painostusta ja kaikki pyrkimykset vähentää melua vaikuttavat sitten koko lentoliikennealaan. Kun pyritään melua vähentämään, niin tämä vaikuttaa koko tähän toimialaan. Eli meidän on huomioitava tässä samanaikaisesti paikalliset ja maailmanlaajuiset seikat. On esitetty komissiolle tarkistusoikeutta. Tämä voisi helpottaa käytännössä tämän tasapainon aikaansaantia. Ja sitten melu asiasta sanoisin vielä, että komissio ei voi hyväksyä sitä, että otettaisiin E, vasta myöhemmin käyttöön tämä määritelmä, joka koskee ilma-aluksia, jotka e, toimivat ainoastaan osittain näiden e, säännösten mukaisesti, jos me viivytämme tämän määritelmän käyttöön ottoa, niin tämä yksinkertaisesti johtaisi siihen, että kustannustehokkaisiin toimiin ei voida ryhtyä. Kiitos. Odotan mielenkiintoista keskustelua. Kiitos. Ja seuraavana voimme kuulla eri valiokuntien ajatukset. Ensinnäkin työllisyysvaliokunnan edustajana puhuu Thomas Mann. Kiitos. Kiitos puhemies. 3000 työntekijää Euroopan lentoasemien kentällä. tavasivat tänään Euroopan parlamentin edessä, kuten muutama viikko sitten Brysselissä. He olivat sitä vastaan, että markkinoita avataan edelleen. Komissio ei ole ottanut huomioon liikennevaliokunnan viestiä eikä ole vetänyt takaisin esitystään. Se ei myöskään ottanut huomioon työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan kantaa. Lausunnossani puhutaan siitä, että varmistetaan työpaikat kentällä markkinoiden radikaali avaaminen niin, että on yhä enemmän tarjoajia, tiukentaa tilannetta. vakinaiset työpaikat vähenevät, työolosuhteet heikkenevät ja palkkojen polkkeminen ovat uhkaamassa. Kentillä tarvitaan työntekijät, jotka huolehtivat selvityksestä niin, että he myöskin ymmärtävät, tekevät, että heillä on kunnollinen ammattikoulutus eikä mitään pikakoulutusta. Työsvaliokunta on käsitellyt näitä sosiaalisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät tähän ulottuvuuteen, tehnyt esitykseen ja tehnyt ratkaisun siitä. Ja komission osalta olemme vaatineet tiukkaa sosiaalisuutta ratkaisuja. Tässä on selkeä kompensenssi jäsenvaltion artiklas numero kaksi. Todetaan, että työntekijät, joiden yritys myydään, että heille annettaisiin takuu työpaikasta kilpailu rajoitusta pyritään myöskin vähentämään, jotta voidaan sitä sosiaalista polkumyyntiä ja myöskin koulutuksen osalta kohdassa 34 puhutaan oikeuksista saadaan aikaan linnoitus tällaista turboliberalisointia vastaan. Me tarvitsemme huomenna enemmistön, jotta esitys palautetaan takaisin komissiolle. Kohta B on sitten työllisyysvaliokunnan lausunto. Eurooppa, hyvät kollegat, tarvitsee sosiaaliset kasvot. 10 000 työntekijää lentoasemilla Euroopan unionissa Heillä on oikeus hyvään palkkaan ja lopullakin myös sosiaaliseen turvallisuuteen. Kiitos. Seurana ympäristövaliokunnan nimissä puhuu edustaja Ela Sender. Kiitos. Aivan siksi haluaisin sanoa, että kollega Despoja ei pääse paikalle ympäristövaliokunnasta ja haluaisin hänen nimissään sanoa, että on harmillista, että tässä lausunnossa, Leichtfriedin lausunnossa, jota olemme kovasti työstäneet, ei ole huomioitu paikallisten, paikallishallinnon edustajia. Olisi ollut tärkeää, että teknisessä yhteistyössä oltaisiin oltu mukana ja näin oltaisiin saatu laajempi kuva asiasta. Ja tämä koskee myös suunnittelutoimia, joilla voitaisiin vähentää haittoja tällä foorumilla, teknisellä foorumilla. Ja meidän mielestämme on kuultava asia osaisia tahoja, ei ainoastaan paikallisella tasolla, vaan myös eurooppalaisella tasolla. Tästä voi olla hyötyä, että voidaan löytää ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka vaikuttavat tietyllä paikkakunnalla, mutta joita voidaan tarkastella myös toisesta, toiselta kannalta. Sitten on annettava avoimempaa tietoa eh, suunnitteluasioista, reiteistä ja kaikki nämä tiedot voisivat tulla jopa eh, netin kautta järjestöjen ja kansalaisten käyttöön, niin mitä tulee maahuolentaan, niin kuten täällä on sanottu, tarvitaan sosiaalinenkin ulottuvuus, sosiaalipaketti, eh, kun tässä on toisaalta vastassa paljon laajemmille pyrkiviä kantoja. Kiitos. Kiitos. Ja sitten sisämarkkinavaliokunnasta edustaja Ildiko Galfelds. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät edustajakollegat. Sasada mietinnössä on nostettu kaksi ongelmaa. Toisaalta palvelujen tarpeeksi tehokas sen laatu ei vastaa kasvavia vaatimuksia. IMKON lausunnon tekijänä olen sen puolesta, että ottaisin käyttöön sellaisia määräyksiä, jotka toisaalta parantaisivat palvelujen laatua ja toisaalta myöskin edistäisivät sitä, että käytettäisiin tehokkaammin lentoasemia. Liikennevaliokunnan loppuesityksessä on saatu aikaan huomattavia edistystä ja kuitenkin on edelleenkin olevanaisia kysymyksiä, joista on syytä käydä lisää keskustelua. IMKO-valiokunnan edustajien kanssa olen muiden edustajien kanssa oli yhtä mieltä sitä, että täysi markkinoiden avaaminen tällä hetkellä ei ole tarpeellista. Tämä nimittäin vaan kuitenkin lisää sitä, että syntyy lisäpainetta, joka kohdistuu maapalveluhuolinnan vanhentapalvelujen tarjoajiin. Ja meidän tapauksessa, jos vuotuinen liikenne viimeisen kolmen vuoden aikana on saavuttanut 5 miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia tavaroita, näiden osalta Euroopan komissio voisi arvioida sitä, onko tarpeen, että lisätään kolmeen mahdollisten palvelujen tarjoajien määrä, ja silloin tulisi antaa myöskin suositus sitten kansallisille viranomaisille, jotka sitten riippumattomana säätelijänä voivat päättää siitä, että miten, miltä kannalta katsottuna ovat, onko tarpeen lisätä palvelujen tarjoajien lukumäärää. Valitettavasti tämä ehdotus ei ole kuitenkaan tullut mukaan tähän mietintöön, joten sitä ei ole riittävästi pohdittu. Mielestäni saattaa nousta esiin, että palkkaa pudottamalla myös työllisyyden varmuuden vähentämistä, samoin myöskin osa-aikajärjestelyjen ja määräaikaisten, määräaikaisen työllisyyden lisäämisellä voi olla, voivat olla ne, mitä syntyy tästä seurauksena. Joten en pysty tukemaan tätä mietintöä, joten tulen myöskin äänestämässä, äänestettäessä toimimaan tämän mukaisesti. Kiitos puhemies. Kiitos. Ja sitten poliittisten ryhmien nimessä puhujat. Ensinnä EPPn edustaja Carlo Fidanza. Kaksi minuuttia. Signor commissario, kollegi. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollega Utsasia hyvästä yhteistyöstä eh, mitä tulee lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen komission alkuperäisessä ehdotuksessa eh, aiheutui hyvin monia ongelmia ja Liikenne- ja matkailuvaliokunta halusi muuttaa sitä joiltakin osin avoimuuden suuntaan. Kansanpuolueen ryhmä on alusta lähtien tukenut tärkeitä kohtia myöskin 80-20 ähm, sääntöä, jos äh, syntyy kansainvälisesti koordinoidussa järjestelmässä vinoumia. Ja me halusimme myöskin ylikuormitusta välttää ja mitä tulee näihin perutusmaksuihin niissä kohdin tarvitsemme lentoyhtiöiden kohdalta myöskin suostumusta silloin, kun väärin, on, on väärinkäytöksiä ja äm, keinotteluja. Ja tämä on hyvin tärkeä väline, jotta nämä maksut ovat tärkeä väline lentoasemien infrastruktuurin parantamiseksi, ja sehän on tärkeää kapasiteetin kohdalla. Ja mitä sitten tulee huolintapalveluihin lopuksi, niin tässä kohdin tuen e, esittelijä saadaan työtä. Minusta on tärkeää, että tekstistä vielä neuvoteltaisiin ilman, että varannettaisiin jo tehtyä hyvää työtä. On tapahtunut edistystä e, tämän lausekkeen kohdalla. Asiaa käsitellään työllisyysvaliokunnassa niin kuin esittelijä sitä vaatiikin. Minusta me emme saa jättää tilaisuutta käyttämättä. Kiitoksia. Kiitos. Sosialistien nimissä puhuu Sain Elkan Rauni. Commissaris, collega's, ik wil om te beginnen eh, de rapporteurs en de schaduw. het was niet gemakkelijk. Kiitoksia Ehm, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden työ ei ollut helppoa ja me olemme vielä kaukana lopullisesta ratkaisusta. Tässä on kyseessä kaksi erilaista ehdotusta, johon meillä ryhminä on erilaiset kannat. Kollega Leichtfried on huolehtinut siitä, että on saavutettu hyvä tasapaino. Me tarvitsemme toisaalta harmonointia siellä, missä tarvitaan melun torjuntatoimenpiteitä, mutta toisaalta täytyy tietenkin myöskin huolehtia paikallisten viranomaisten toimista ja ottaa huomioon subsidiariteettiperiaate. Ja mitä tulee sitten lähtö- ja saapumisaikojen jakamiseen ja niiden koordinointiin, niin koordinointia pitää vahvistaa, pitää investoida enemmän infrastruktuuriin, mutta meidän täytyy vielä mennä pidemmälle ryhmänä. Me haluaisimme olla joustavampia ja niin kuin puhuttiin täällä jo 80-20 säännöstä, niin haluamme syventää sitä, niin kuin täälläkin sanottiin. Ja sitten mitä tulee maahuolintapalveluihin, niin haluaisin sanoa, että S- ja D-ryhmänä me emme sen voi tukea komission ehdotuksia emmekä esittelijän ehdotuksia. Kummassakin tapauksessa keskitytään liian voimakkaasti siihen, että kuolintapalvelujen lukumäärää pitäisi lisätä, joskin me tiedämme tässä kohdin, että monilla lentoasemilla eh, huolinta toimii huonosti. Meille sosiaaliset säännöt olisivat tärkeämpiä niin, että työvoimaa koulutetaan tulevaisuudessa ja että mm, työntekijät voidaan automaattisesti siirtää uuden palveluksen. Huomenna äänestyksessä tulemme hylkäämään tämän mietinnön, mutta haluaisin selkeästi vielä lisätä sen, että me olemme jatkossakin valmiita neuvottelemaan – ja toivomme, että tässä avauksessa otetaan huomioon myöskin meidän toiveemme. Me olemme sitä mieltä, että ne säännöt ovat äh, ainakin yhtä hyviä kuin se, mitä tässä nyt on ehdotettu. Mutta tämä, mikä meillä nyt on edessämme, niin ei riitä. Me äänestämme sitä vastaan. Ja alle nimissä puhuu Wolf Klintz, olkaa hyvä. Hyvä hyvät kollegat. Please, mic is on. Is on. Herr No, it's still on. Still on. <laughs> Micro is on. Hyvät komissaariset, hyvät kollegat, tässä valtiolla jo nyt on mahdollisuus itse päättää, miten pitkälti ne haluavat avata kenttäpalvelunsa lentoasemilla. Monet ovat tehneet tämän suuressa määrin, jotkut taas vähäisemmässä määrin, ja siksi on olemassa myöskin eroa siinä, miten maakuntapalveluita on eli asemilla. Nyt komissio haluaa nämä erot saada pienemmiksi asetuksella. Se toivoo, että lisäävä kilpailu johtaa laadun ja tehokkuuden parantumiseen ja samalla myöskin niin, sitä olisi hyötyä matkustajille. Hyvä näin. Esittelijä menee kuitenkin pitämälle ja haluaa radikaalia liberalisointia. Minä liberaalina olen liberalisoinnin kannalla kyllä periaatteessa, mutta vain silloin, kun varsinainen saa maali tavoitetaan. Tässä on ongelma. Omasta kokemuksestani tiedän, että ei ratkaise maahuolintapalvelujen tarjoajien lukumäärässä, saanko, saadaanko hyvää palvelua, vaan se, miten työntekijät ovat, miten päteviä he ovat, mitkä ovat heidän työskentelyolosuhteensa, miten paljon heillä ylipäätään on iloa työnsä tekemisestä. Tässä ovat varsinaiset ongelmat. Ei pidä olla niin, että vain sokeasti pitää lisätä mahdollista tavoitteita tarjoajia ja tätä kautta saavutetaan nämä tavoitteet. Minä voin hyvinkin toimia sen mukaan, että hiukan lisätään liberalisointia niin kuin komissio lisää, kuitenkin sillä edellytyksellä, että jäsenvaltiot viime kädessä päättävät tietoisena siitä, mitkä ovat erityiset paikalliset olosuhteet. Erot yksittäisten lentoasemien välillä ovat suuria. Tiedän tämän Frankfurtin kentän osalta. Uusi kiitoratasen käyttöön ottaminen merkitsi sitä, että se ala, joka on käyttävissä maapalveluita varten, on huomattavasti pienentynyt. Tämä on asia, joka täytyy myös ottaa huomioon. Joten kyllä, tarvitaan liberalisointia, joka on maltillista ottaen huomioon paikalliset olosuhteet ja niin, että myös jäsenvaltiot ottavat tilanteen huomioon. Täällä on sinisen kortin puheenvuoropyyntö teille, herra Klins, oletteko valmis vastaamaan? Edustaja Van Gaalen saa puheenvuoron. Ja, voorzitter, ik moet u eerlijk zeggen dat ik meneer eh, Klins... Herra puhemies, minun täytyy rehellisesti sanoa, että minä en oikein ymmärrä herra Klintsiä. Hän sanoi, että meidän täytyy lisää liberalisoida, mutta sitten te kuitenkin suljette oven eh, lisäkehitykseltä ette anna sille mahdollisuutta. Ja hän sanoi, että sitä kautta emme saavuttaisi tavoitetta, joka kuitenkin olisi vapauttaminen. Minusta tuntuu, että tässä valiokunnan ehdotuksessa, esittelen ehdotuksessa, teemme ihan sen, mitä herra Klins vaatii, niin että me aivan korrektisti lähenemme vapauttamista. Minä en ymmärrä lainkaan, että te vastustatte sitä. Voitteko selvittää asiaa minulle? Niin, sitä sodasta varmakaan oli kysymys. Se, mitä minä haluan sanoa, me liberalisoinnin tavoitteena, tavoitteihin täytyy suhtautua oikealla mitalla niin, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon. Kaikki lentoasemat eivät ole samanlaisia. Jos ajattelen Frankfurtia, voin todeta, että liikenteen määrä on lisääntynyt, tämä on uusi kiitorata, mutta terminaali numero kolme, jota suunniteltiin ja jonka kautta tarkoitus oli huolehtia tästä laajentumisesta, sitä ei vielä ole salettu rakentaa. Ja tätä taustaa vasten minä en nyt jo voi sanoa, että minä vapautan niin kuin esittelijä ehdottaa, että minä kaksinkertaistan ma- mahdollinen tarjoajien lukumäärään. Tämä ei fyysisesti ole mahdollista, ei tule toimimaan. Siis tässä mielessä varovaisesti ja kuitenkin niin, että huolehditaan siitä, että on pätevyyttä, järkevät työolosuhteet, niin, niin että voidaan varmistaa laatu ja palvelu. Ja nyt edustaja Sasana saa puheenvuoron. pytanie do posła Klinca. Kiitos. Minulla on kysymys edustaja Klintsille. Mitä tarkoitte puhuessanne radikaalista liberalisoinnista tai villistä sellaisesta vapauttamisesta? Olen sitä mieltä, että tässä te puhutte Frankfurtin kentästä. On totta, että siellä on vain kaksi toimijaa, Yksi kattaa 85 prosenttia palveluista ja toinen 15 prosenttia. Minun tarkistuksessani esitetään kolmea toimia, eli lisäännyttäisiin kahdesta kolmeen. Ei tämä ole mikään 100 prosentin lisäys, vaan 50 prosentin lisäys. Ja sitten sosiaaliset seikat. Me olemme kaikki havainneet, että muutama tuhat ay edustaja oli tuolla parlamentin ulkopuolella mieltään osoittamassa. Minä tapasin heitä mielenosoituksen jälkeen ja he sanoivat, että he halusivat palauttaa tämän asian liikennevaliokuntaan. Have... Sininen kortti antaa teille puoli minuuttia, olkaa hyvä. Ja, ik glaube, ik glaube... Niin, kyllä, minä uskon, että viimeinen kommentti kollega Sasadalta, siihen oli paljon sanottavaa, se oli kommentti eikä mikään kysymys. Minusta olisi hyvä, ajatellen, että jäsenvaltiot saisivat oman työlainsäädäntönsä kautta mahdollisuuden reagoida tilanteeseen. Minä voin toistaa se, mitä jo sanoin. Niin kauan kuin paikalliset olosuhteet ovat sellaiset, että laajentaminen yhdellä tai kahdella mahdollinen palvelun tarjolla ei ole soteutettavissa. silloin minusta meidän ei pitäisi sitä ajatella sitä. Meidän pitäisi jättää jäsenvaltioiden tehtäväksi tutkia sitä, milloin on tullut hetki, jolloin voidaan mennä asiassa eteenpäin. Tämä on minun kantani. Van Dalen uur. Edustaja Van Dalen. Ja voorzitter, wat er nu gebeurt is... Herra puhemies, se, mitä nyt tässä nyt tapahtuu, niin tämä on väärinpäin. Frankfurtissa on ongelma ja sitä varten liberaali herra Klins jäädyttää edistysaskeleet Euroopassa, jossa kyseessä on suljettujen markkinoiden avaaminen. Siitähän on nyt kyse aivan erityisen ongelman vuoksi te rasitatte koko Eurooppaa. Teidän pitäisi toimia toisin, teidän pitäisi esittää muutosehdotus vähimmäispalkasta koko Euroopassa tai vähimmäistasosta Euroopassa siten koko ongelma ratkaistaisiin. Kyseessä ovat hyvin vaatimattomat askeleet, joita edistä edustaja esitteli ehdottaa. Niin. Vastaus. En ymmärrä teitä, hyvä kollega. Minä en sanonut, että nyt kaikki, kaikki, toipuisi, kaikki paransi sen mukaan, miten Frankfurtissa pitää toimia. Jäsenvaltiolla pitää olla oikeus ottaen huomioon paikalliset olosuhteet itse päättää omista kentistään. Jos muut sanovat, että niiden kentät ovat sellaisia, että siellä voi, voidaan kaksinkertaistaa maahuolintapalvelujen tarjoajien määrä. Hyvä on, ei minulla ole mitään sitä vastaan. Galerur. Edustaja Galler on seuraava. Ja näin sitten lopetan Kollega Van Dalen, tiedättekö te, että olemassa olevien sääntöjen mukaan kaikki voidaan vapauttaa, mikä on mahdollista vapauttaa jo nyt? The blue card. Anteeksi edustaja Galler, mutta sininen kortti koskee ainoastaan puhujaa, eikä eh, voi ottaa yhtä sinistä korttia tosi jälkeen. Anteeksi, tämä on nyt sääntö, jota on noudatettava. Haluaisin kuitenkin kiittää siitä, että kollegat ovat olleet näin aktiivisia ja että puheenvuoron käyttäjä oli valmis vastaamaan. Ja seuraavana Eeva Lichtenberger Vihreistä. Niin, hyvät kollegat. Ehdotuksesta, joka on kaikkea muuta kuin ideaali, on vaikea saada aikaan mitään hyvää. Siksi haluan kiittää esittelyitä siitä, että he ovat tehneet sen, mikä on ollut mahdollista. Nyt tästä maahuolintapalveluista. Ehdotus hylättiin valiokunnassa sillä siitä ei voida korottaa kovin paljon myönteistä. Sosiaalista polkumyyntiä lentoasemilla huonommat olosuhteet työnteossa ja palkassa, vähemmän koulutusta ja tämä kaikki niin, että takana on lupaus alhaisemmista kustannuksista, joita kuitenkaan ei anneta eteenpäin yleensä matkustajille. Toinen lisä liberalisointiaskel on meidän kantamme katsottuna aivan turha. Minua häiritsi se, että komissio on sen jälkeen, kun tämä hylättiin liikennevalkoissa harjoittanut valtaisaa lobbausta, jotta esitys olisi viety lävitse. Minun kaltainen katsottuna pitäisi kyllä nyt kunnioittaa tehtyä päätöstä. Minulla on tähän luotettavia lausuntoja kollegoilta. Sitten melusta. Maailman terveysjärjestö on jo kauan sitten osoittanut sen, miten vahingollista melurestus voi olla yöllä tai eh, aamutunteena tai illantunteena kaikille ihmisille. Se on syypää terveysvaurioihin ja se myöskin vähentää elämänlaatua. Ajatellen nimenomaan niitä ihmisiä, jotka asuvat kenttien alueilla. Se, että nyt saataisiin paremmat olosuhteet niille, jotka asuvat kenttien lähistöllä, jotta vaadittaisiin nopeasti teknisiä uudistuksia, komissio tekee aivan muuta. Se haluaa että tartutaan paikallisiin liikennöintiaikarajoituksiin, jos yksi kilpailija tästä syystä katsoo kärsivät taloudellisia tappioita. Tämä on väärä lähestymistapa, koska eihän nyt huonommin todellakaan voi kansalaisten suuntaan vaikuttaa siinä, miten he näkevät Euroopan unionin. Jos tätä kappaletta huomenna ei äänestyksessä vedetä pois, me emme voi tukea tätä esitystä vihreinä, koska jo nyt lentokenttien lähistöllä asuvien, asuvien on vaikea liikennerajoitusten osalta saada aikaan todella selkeitä rajoituksia. Ja sitten komissio on viemässä kaiken pois. Tämä ehdotus, herra komission jäsen, minun kaltainen katsottuna ei ole loppuun ajateltu, ja se on yksipuolisesti pelkästään lobbaajien etujen mukainen. Kiitos. Edustaja Van Dalen. Hän haluaisi nyt esittää kysymyksen. Rova Lichtenbergille, oletteko valmis vastaamaan sinisen kortin kysymykseen? Are you ready to answer? Sopiiko? Kyllä. Dalen, you have half minute. Eli Van Dalen, puoli minuuttia nyt. Puhemies, ehm, tämä on hyvin silmin pistävää, mutta rouva Lichtenberg sanoi, että tällaisen suboptimistisen ehdotuksen perusteella ei saada kovin paljon hyvää aikaa, sillä se, mitä meillä nyt on, tämä suboptimaalinen ehdotus, niin eh, kyseessä oli esimerkiksi euro ja nyt me olemme jo vuosia tätä euroa parantaneet. Minä ehdottaisin, että lähetetään ehdotus liikenne- ja matkailuvaliokuntaan takaisin ja minä toivon, että me saisimme tällaisen optimaalisen ehdotuksen. Minusta se ei ollut oikein, mitä te sanoitte. Sydämelliset kiitokset vaan. En todellakaan nyt kuullut tässä mitään kysymystä, mutta mutta haluatteko nyt sitten lähettää euron takaisin valiokuntaan, että siitä käydään uudet neuvottelut vai tämän lentoasemapaketin? Jos te ette esitä mitään kysymystä, en oikeastaan pysty sitten vastaamaankaan. Voin vain sanoa yhden asian. Tämä puhdas taloudellisen menestyksen suuntau- mukainen suuntautuminen liberalisoinnin puitteissa on minusta väärää lähestymistapaa. Täytyy nimittäin olla tasapainoinen lähestymistapa, ja tätähän tässä ei nähty, siksi ehdotus oli aika heikko. Pääsni. Rova Tässä on oltu kovin aktiivisia, mutta pyytäisin nyt, että puhemies ei enää antaisi esittää lisää sinisen kortin kysymyksiä. Kaikki nämä toimintoisi pitänyt hoitaa jo valiokunnan kokouksessa. Ei nyt voi enää käyttää enempää aikaa tähän. Ha, tämä Jos ymmärsin oikein, niin edustaja tässä arvosteli puheen johtamistapaa, mutta ilmeisesti täällä moni on aika samaa mieltä, koska kuulimme aplodeja. You have the right of point of order, but please. Niin, työllisyyspuheenvuoro voi käyttää, mutta, mutta Eh, in response to that lady over there. Niin, minulla on tietysti puheenvuoro vastauksena tälle äsken rouvalle. Minä olin huolintapalveluissa varjoesittelijä, olen liikennevaliokunnassa tehnyt kaiken mahdollisen, että voitaisiin välttyä tältä tämänpäiväiseltä keskustelulta. Eli älkää nyt vastustako sitä, että käytän sinistä korttia. Tämä on demokratia ja haluan käyttää demokraattisia oikeuksia ja esittää kysymyksiä myös täällä täysistunnossa, niin kuten myös liikennevaliokunnassa. Ei minua siitä saa kiinni, että siellä olisi toiminut. Yes, uh, I think you are right. And... Olette aivan oikeassa joka tapauksessa. Puhemies on se, joka päättää, ottaako hän vastaan uusia pyyntöjä vai ei. Ja näin pääsen sitten konservatiivien ja reformistien Jacqueline Fosterin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja haluaisin kiittää Haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat tehneet mahtavaa työtä. Aivan ensiksi mahdollista tekstistä sanoisin, että me brittikonservatiivit olemme perinteisesti kannattaneet vapauttamista. Brittikokemukset maahuolinnan vapauttamista on ollut hyviä. Ei, emme saa pelätä kilpailua, mutta tästä huolimatta on tiettyjä aiheita, joita ihmiset ovat täällä ottaneet esille. Eli emme jätä tukematta tätä mietintöä tästä syystä. Me olemme huolisemme muista asioista. Tuskin kukaan olisi eri mieltä siitä, että tarvitaan korkealaatuisia standardeja kaikkien yritysten osalta, jotka lentokentällä toimivat, mutta kun nyt on monisivuinen eh, minimi vaatimuslista, niin siinä on kyllä menty liian pitkälle ja tästä tuli liikaa kustannuksia. Ja sitten meillä on myös asioita, jotka vaikuttavat niin kuin työttömyysvaliokuntaan, eli kun joku yritys tulee toisen yrityksen tilalle lentokentällä, niin hänen on jatkettava eh, samojen työntekijöiden työllistäminen, mutta entä sitten uusi yritys ja sen vanhat työntekijät, mitä heillä tapahtuu. Ja sitten mennään lähtö- ja saapunsaikoihin. Minä kävin nämä asiat läpi kymmenen vuotta sitten, eikä tällä kertaa tilanne ole ollut yhtään helpompi. Olen monta kertaa pyytänyt, että komissio voisi kertoa, miten tapahtuu väärinkäytöksiä nykylainsäädännön mukaisesti, mutta vastausta ei ole tullut. Ei tässä tarvitse mitään eh, tohtorin tutkintoa ymmärtääkseen, että meillä on liian vähän eh, kapasiteettia ympäri Eurooppaa, mutta ei tässä nyt tarvitse liian suuria eh, järjetä välineitä käyttää. Meillä on ollut Heathrowssa käytössä hyvää markkinajärjestelmää jo monta vuotta, eli tämä vastaus, vastausta. Yksi prosentti lähtöajoista on rahallisen kaupan kohteena. No eihän tämä ole muuta kuin eh, myytävä tuote ja se arvo näkyy sitten tilinpidosta. Ja kun katsotaan paikallisia sääntöjä, on muistettava se, että joissain tapauksissa voidaan sääntöjä mukauttaa, kunhan eh, koordinaattorit ja sääntelijät itse päättää, mikä on paras toimintatapa. Meillä on nyt Kyllä, kolme minuuttia puheenvuoroaikaa. Ja minusta 80 sääntö on hyvä, eli joko käytetään aikaa tai ei, ja sitten se menetetään. Tuskin tähän tarvitaan muutosta, se on toiminut hyvin, eikä tässä tarvitse lähteä myöskään lähtöjä ja tulaika sarja muuttamaan. Ja sitten melu, tämä on aina ollut paikallinen subsidiariteettikysymys ja nyt olemme huolestuneita siitä, että tämä siirtyy direktiivistä asetukseen, joka on liian sitova ja tämän takia esitin tarkistuksen. On tärkeää muistaa, että ne yhtiöt, jotka jo lentävät tänne, toimivat sääntöjen mukaisesti me olemme huolestuneita tästä eh, vaatimuksesta, vaatimuksen mukaan niukasti täyttäen ilma-aluksen määritelmästä. Ja lopuksi sanoisin vielä, että täällä on muitakin aiheita vielä, vaikka minua on monta kertaa keskeytetty, mutta sanoisin, että yhdeksän kuukautta meni tähän pakettiin ja suurin osa ihmistä ei pidä kaikista päätelmistä vaikkakin eri syistä. Nämä ovat tärkeitä asioita, me olemme globaalia toimijoita ja nyt on varmistettava se, että EU-säännöt eivät aseta yrityksiämme ja tuotantoketjujemme hankalampaan asemaan ja niin siksi emme anna eh, mietinnön tukea liittyen eh, meluun ja lähtötulon aikoihin. Kiitos edustaja Foster. Anteeksi, että keskeytin teidät, mutta tässä oli pieni väärinkäsitys ja minä olen kuunnellut teille vain puolitoista minuuttia, eli anteeksi, kuten voitte havaita, me nyt annamme teille vähän lisäaikaa vielä, verrattuna siihen, mitä teille oli varattu. Mutta pyydän todellakin anteeksi, että keskeytimme teidät. Ja seuraavana saa puheenvuoron Savinen Vils, puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Monet kiitokset, arvoisat kollegat. Liikennevaliokunta on jo useamman kerran komission ehdotuksen maahuolintapalveluista torjunut. Ja minä haluaisin, että myöskin parlamentin äänestyksessä se hylätään. Noudattakaa toimivaltaisen valiokunnan ehdotusta. Tämä tulisi avaamaan kaikki ovet dumppaukselle lentokentillä maahuolintapalveluissa ja kilpailun kautta ei saataisi palkkojen tasoa laskea. Ja ilman valtion tukea pitäisi ihmisten pystyä elämään. Mitä tulee eh, lentokenttien toimintaan, niin eh, sitä ei saada nollatariffilla. Ja haluaisin myöskin eh, lentokenttien naapuruston asukkaista puhua. Melun suojelu jäsenvaltioissa – niin on sellainen asia, joka päätetään paikallisesti. Mitä tulee artiklaan 10 komission valvonta vastuisiin, niin se pitää hylätä. Ensimmäisenä välineenä meillä pitää olla se, että naapurustoa ja kyseessä olevia alueita nopeasti ja tehokkaasti suojellaan lentomelulta. Se on, terveys on tärkeämpää kuin voit. Kiitos edustaja Vils. Hän puhui koeryhmän nimissä ja edustaja Foster taas konservatiivien reformisten nimissä. Ja seuraavana Speroni yksi minuutti. Vapauden ja demokratian Eurooppa. Presidente. Kiitos puhemies. Mitä tulee näihin lähtö- ja tuloaikoihin, niitä missään tapauksessa ei saa käyttää välineenä, jolla ylläpidetään etuoikeuksia, vaan niiden pitää olla väline, jolla edistetään kilpailua. Tästä pitää voida hyötyä eri lentoyhtiöiden, mutta ennen kaikkea tietysti matkustajien. Se on yksi asia. Sitten tämä toinen asia, lentomelu joka asuu lentoaseman lähistöllä, ei tietenkään saa olla altistuneena valtaisalle lentomenulle. Täytyy olla tiettyjä aikaprioriteetteja, jotka tämä on huomioon. Täytyy katsoa, miten monia asuntoja, taloja, ihmisiä elää lentoaseman lähistöllä, jolloin tietysti tiedetään, että melu on hallintoaseman lähellä. Le han pedido la señora Foster. Edustaja Foster on pyytänyt esittää lupa esittää kysymyksen sinisen kortin avulla. Foster. Yes, I'd just like to ask. Niin haluaisin kysyä edustaja Speronilta, onko hän samaa mieltä minun kanssani, jos puhutaan melusta, että ei ole selviä suunnittelusääntöjä paikallis hallinnossa ja aluehallinnossa ja tämä on johtanut siihen, että lentomelu on vaikuttanut ihmisten elämää lentokenttien lähellä ja onkohan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi vaikuttaa paikallishallintoon ja hallituksiin niin, että ei voida rakentaa ihan minne vaan halutaan tästä lähtien. Tanto bisogna vedere, si parla di autorità locali. Niin. kysymys on paikallista viranomaisista, on tietysti ensinnäkin tutkittava, kuka viranomainen on, on asiasta vastuussa. Ei aina ole niin, että paikallisviranomaiset ovat asiasta vastuussa. Halusin kuitenkin vain tehdä esittää ajatuksen. Paikallisviranomaiset voivat esimerkiksi jakaa rakennusoikeuksia, rakennuslupia, ja silloin tietysti päättää se, joka rakentaa, miten päättää, tai kenties henkilö päättää, haluaako hän nyt sitten asua lentoasemalähistöllä vai ei. Eihän kenen kukaan paikallisviranomainen niin velvoita ketään saman tässä lähellä. Herra Speroni, te olette tämän asian asiantuntija, eli varmasti tiedätte, mistä puhutte. Ja sitten sitoutumattomien edustajana yksi minuutti Andreas Möltserille. Kiitoksia puhemies. Me kaikki tiedämme, että Euroopan lentoasemien tilanne on vaikea. Kerosiinikustannukset kohoavat ja muut kustannukset kohoavat ja siitä huolimatta niin halpalentoyhtiöt vetäytyvät pois ja suuret lentoyhtiöt tulevat maksukyvyttömäksi. Mutta jos ajatellaan palvelujen avaamista maahuolintapalvelujen kohdalla, johtaako se sitten suurempaan tehokkuuteen? Minä epäilen sitä ja on käynyt joka tapauksessa ilmi, että vapauttamis toiveet eivät aina johda toivottuun tulokseen. Jos ajatellaan erilaisia lentoasematyyppejä, niin vaikuttaako se samalla lailla? Meidän täytyy joka tapauksessa estää palkkadumppaus. Mitä tulee lähtö- ja saapumisaikojen jakamiseen, niin minusta se on toivottava, että niitä uudistetaan. Ja mitä tulee niin kutsuttuun, kutsuttuun slottikauppaan, niin minä epäilen, että onko se kannattavaa. Möltsä. Kiitos edustaja Möltser. Ja sitten sininen kortti edustaja Leichtfriediltä, mutta herra Leichtfried saa vielä tässä listalla puheenvuoronkin, eli minusta ei nyt ole oikea aika antaa teille puheenvuoroa, koska teillä on kyllä mietinnön esittelijänä puheenvuoro ja siksi emme anna teille tässä vaiheessa puheenvuoroa. Näin, tässä olivat ryhmän nimessä puhuneet ja seuraavaksi meillä on pitkä lista ihmisiä, jotka haluavat puhua omissa nimissään. Ensinnä kaksi minuuttia, Mihal Kaaler. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, tämä lento, lentosopaketti on aika lailla epäonnistunut. Parlamentti on siksi vetän teiltä näisiä myrkkyhampaita pois ja näissä kohdissa jossakin kohdin kaikki hampaat. Ensinnäkin on oltu huolissaan asianmukaisesti ja syystä kansalaisten ja viranomaisten piirissä siitä, että komissio on nyt muuttumassa tähän menettelyyn aivan liiassa määrin. Tässä nyt rajoitimme komission roolia niin, että kyllä, mitä se saa tietoa mahdollisista toiminnan rajoituksista, se voi ottaa kantaa ja asianomaiset viranomaiset voivat ottaa sen huomioon, mutta niin ei ole pakko tehdä niin. Ja tämä on ratkaiseva kysymys. Missä melua syntyy, siellä pitää tehdä myöskin vastuullisia päätöksiä. Ja, ja maahu, maahuolinta-asioista huomenna, kun kielteinen kanta varmistuu, tulen teitä pyytämään, että vedät esityksen pois. Nimittäin se ei lisää laatua, ei sen lisää laatua myötä, tai ei myöskään tehokkuutta, syntyy yhä enemmän tyhjää toimintaa ja vähemmän tuottavuutta työntekijää kohti. Te ette ole pystyneet todistamaan, että liberalisoitu lentoasema toimii paremmin kuin lentoasema, jossa on vain kaksi maahuolintapalvelujen tarjoajaa. Liberalisoitu osa maapalveluista on muuten tehnyt selväksi sen, että mihin ollaan menossa, mitä palkkoihin tulee. Ja tätäkään varten minua ette pysty saamaan taaksenne. Minä sanoisin, että liikennevaliokunnan lausuntoa ja kantaa tulisi tässä noudattaa. Jos me todellakin sitten pystymme saamaan aikaan kielteisen ratkaisun osaltakin silloin, silloin me tämä koko paketin saamme pois listalta. Sitten sen jälkeen olen valmis käsittelemään, tutustumaan hiukan toisen tyyppisen esityksen, joka keskittyy todella laadun parantamiseen. Siitä täytyy hiukan parannuksia, mutta ei pidä puuttua palkkoihin eikä tällaiset ryhtyä harjoittamaan pakkoliberalisointia. Tiene dos minutos y medio. Kiitos Mikael. Ja sitten kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Fleckenstein. As a point of order, tell me which article of the rules you are... Työjärjestyspuheenvuoron haluaisin nyt siis tietää, mihin säännöksiä viittaatte, kun pyydätte sitä Ah, niin, minä halusin todeta seuraavan, herra puhemies. Tietenkään te ette voi mitään sille, että kerran aikaisemmin teidän edes kollega useampaan otteeseen käytti sinistä korttia. Se ei ole ongelma. Ongelma on se, että on kollegoja, jotka esittävät puheenvuoroja, kuten herra Möltsö, eikä sitten ole paikalla kollegoista edes kiinnostuneita sitten koko keskustelua. Siksi hän on odottaa sitä, että minä esittelen uudestaan sen puheenvuoron, vaan että niin kauan kuin herra Möltsä nyt käyttää kallista aikaansa tässä talossa kysyä jotakin, nyt se ei enää onnistunut, koska hän ei enää ole paikalla. Señor eh, eh, eh ponente, eh, reconocerá usted que... Hyvä esittelijä. Kyllähän te tiedätte, että tämä ei ollut mikään työrästyspuheenvuoro, minä kuuntelin teitä kyllä kunnioituksella, mutta meidän on kyllä noudattava sääntöjä oikein. Ja minä puhemiehen paikalla istuessani olen sitä mieltä, että sekä sinisiä kortteja että puheenvuoroja ilman puhuja listaa haluan käyttää järjestyksiä niin, että ei lähdetä nyt muuttamaan ryhmien välistä puheaikajakoa, sillä tämä olisi sitten väärin jaettua aikaa. Seuraavana edustaja Fleckenstein, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä kollega. Puhemies, hyvät kollegat. Me puhumme maahuolintapalveluista jo pitkän aikaa ja herrat saadaan on oikeassa. Varsinainen vapauttaminen tapahtui 1996 mutta sillä oli dramaattiset seuraamukset, mitä tulee työntekijöiden palkkaukseen. Ja tässä ehdotuksessa, mikä edessämme tänä päivänä on, niin siinä on tietyssä määrin velvoite ottaa kolmas huolitsija. Ja herra Tsatsada sanoi, että ehkä vielä neljäskin otetaan mukaan. Se, me emme hyväksy sitä. Me sosiaalidemokraatit sanomme, että ilman, että työntekijöiden oikeuksia taataan, sitä ei voi suori, eh, toteuttaa. Eh, säädelty toiminta pitää olla ja pitää myöskin olla eh, työehtosopimus voimassa ja pitää minimoida alihankkijat ja kaikkien pitää noudattaa samoja sääntöjä. Tätä ei ole tähän mennessä toteutettu ja siksi me emme halua enää mitään pakkoliberalisointia. Ja toiseksi ei ole mitenkään saksalais-itävaltalais, itävaltalainen keksintö tämä, vaan tämä on äm, liikennetyöntekijöiden ammattiliiton vaatimus äm, Euroopan markkinoille – ja meidän mielestämme nämä toimenpiteet ovat sellaisia, joita emme voi toteuttaa, mitä täällä on ehdotettu. Komissaari European Voiceissa 6. joulukuuta teitä siteerattiin ja te sanoitte, että olette hiukan pettyneet siihen, että lentoyhtiöt eivät oikein lobanneet riittävästi ja sitten tämä sitaatti englanniksi. Minusta tuntuu kollegat, että Euroopan komission varapuheenjohtaja ei hyväksy tätä, koska se ei ole riittävän hyvä tämä ehdotus. Ja mm, nämä edunsaajat eivät ole vaikuttaneet meihin parlamentin jäseniin riittävästi. Haluan sanoa, komissaari, että te ette ole minua vakuuttaneet. Ne lobbaajat, jotka eivät ole vakuuttaneet, minä olivat Müller, Korbats, eh, Gonzales, Berts, ja he ovat olleet tuolla parlamentin edessä osoittamassa mieltään tänään. He ovat puhuneet huonoista työolosuhteistaan, ja he ovat vakuuttaneet minut siitä, että niin kuin te olette sanoneet, niin näin se tilanne ei ole toteutunut. Kiitoksia. Kiitos edustaja Fleckenstein ja sinistä korttia käyttäen edustaja Chasan on pyytänyt puheenvuoron, mutta koska hän on esittelijä, hän ei saa nyt puheenvuoroa, vaan voi puhua omalla vuorollaan. Ja sitten edustaja Pirkerkin haluaisi esittää sinisen kortin kysymyksen. Kysynyt Fleckensteinilta, oletteko valmistaan? Kyllä, eli Pirker, olkaa hyvä, 30 sekuntia kysymykseen. Kiitos puhemies. Herra Fleckenstein, olen sisällöllisesti näkemysten kanssa täysin yhtä mieltä, mitä tulee maahuolintapalveluihin. Kysymys kuitenkin kuuluu, mitä ovat sitten seuraukset tästä teille tai teidän ryhmällenne? Minun kysymykseni kuuluu, äänestätkö huomenna myös, kun äänestetään täällä, äänestätkö silloin tätä lainsäädäntöasemaa esitystä vastaan, niin kuin esitettiin valiokunnassa? Kysymys oli lyhyt ja täsmällinen. Vastaus on kyllä. Tiene la palabra ahora por un minuto y medio. Ja sitten puolitoista minuuttia edustaja Tremosa. Hyvät kollegat, haluaisin sanoa sanoa kiitokset kaikille kollegoille hyvästä yhteistyöstä ja myöskin ystävällemme Jörg Leichtfriedille ja nyt jatkan englantia, koska Saksan ei ole niin riittävän hyvä. Hyvät kollegat, mitä tulee tähän eh, illan asiaan? Kuten alussa sanoin, minä uskon, että artikla, joka liittyy tarkasteluoikeuteen, jota komissio esitti, on myönteinen elementti ja se on käsitetty väärin. Kuitenkin ymmärrän, että tämä on hyvin pitkälti poliittinen kysymys monille itävaltalaisille ja saksalaisille kollegoille tässä talossa, koska Euroopan komissio ehdotti tällaista valvontamenettelyä, ei kuitenkaan muuta kuin, että viime kädessä päätösten tehtäisiin kuitenkin paikallisella päällä. Sidosryhmät kuitenkin tässä ovat nyt joutumassa hyvin satunnaisen valinnan ja mielivaltaisten toimien kohteeksi. Mitä tulee tarkoituksiin, joita on tehty, minä tukeisin niitä neljä, jotka kansanpuolue ja SD on 47, 40, 29, artikloja 1 ja 2. Nämä Tarkistukset ovat esille ajatuksen, että kustannukset tulisi ottaa huomioon, ja me liberaalina olemme tukeneet tätä alusta lähtien. Nämä tarkistukset parantavat alkuperäistä tekstiä. Kuitenkin on huomioitava, että tarkistukset 45 ja 49 edelleenkin verrattavan heistelevät tällaista epätasosta, epätasasta lähestymistapaa. Melun vähentäminen merkitsee sitä, että talojen eristämiset tai aluesuunnittelu mahdollisesti eivät voisi sisältyä, koska ne eivät vähennä melua. Tästä syntyy mielenkiintoinen ongelma. Kiitos edustaja Tremosa. Ja sitten puolitoista minuuttia Michael Kramer. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, herra Kallas, minä olen hyvin iloinen siitä, että te käsittelitte meluasiaa, mutta me ajattelimme, että niin kuin päästöjen kohdalla pitäisi melulle asettaa myöskin vähimmä, siis maksimimäärät, niin myötä ei saa ylittää, mutta en kuule mitään tästä, vaan te sanotte, että melun kohdalla pitäisi komissiossa päättää, mitä seuraamuksia siitä on. Jos ajattelet, että Frankfurtissa on kansalaisten tekemä aloite, lentomelun vähentämiseksi ja poliitikot on vakuutettu siitä ja nyt sitten Frankfurtissa on yölentokielto melun vuoksi ja nyt komissio tulee ja sanoo, että se poistetaan koska me haluamme, että voitto maksimoidaan ja yölentokielto on poistettu sillä ette voi lainkaan tukea Eurooppa myönteistä kantaa. Ja nyt onneksi tämä ehdotus on hylätty, mutta te haluatte itse lausuntoa ja te haluatte itse antaa mahdollisen lausunnon ja sitten ehkä tuomioistuinten täytyy tehdä lopuksi päätös ja silloin sanotaan, että komissio on oikeassa mut, ja että voitto on tärkeä, mutta näin ei saa olla. Että kyseessä on raha, niin se on näin. Mutta sanon, että joka vuosi eurooppalaiset lentoasemat saavat 30 miljardia euroa veronmaksajilta lahjoituksena. Tämä ei liity mitenkään kilpailuun koska kansalaisten pitää se maksaa. Ajatelkaa, 30 miljardia euroa joka vuosi eurooppalaiset rautatiet saavat tällaisen tuen. Meillä ei olisi tällaista täysin ylikuormitettua lentotilaa niin kuin nyt on. Jos meillä sitä ei olisi, niin me emme saisi lainkaan lentää. Huolehtikaa siitä, että kilpailu on reilua ja antakaa kaikki luvut tiedoksi. Ja tämä suosisi silloin myöskin ilmastoa ja ympäristölle vaaralliset lennot poistettaisiin. Se olisi teidän tehtävänne. Edustaja Kramer, meiltä täältä meni rikki tämä meidän kellomme, joka aikaa sekuntia laski teille, mutta ei tämän pitäisi nyt kuitenkaan siihen, että te puhutte ihan niin pitkään kuin huvittaa. Kiitos Kramer ja sitten Peter Van Dalen yksi minuutti. Uitstek heeft de baat. Puhemies. Liikenne tarvitsee sisämarkkinoilla lisää vapaata kilpailua. Tämä on tärkeää liikenteen osalta ja kuljetusten osalta. On sellaisia markkinoita, joissa ollaan vähän vanhanaikaisia, siellä on protektionismia, monopoleja ja niin poispäin. No tästä on haittaa maahuolinalle. Erityisesti Frankfurtissa tarvitaan uudenlaista lainsäädäntöä ja toimintatapaa. Komission Kallas on uskaltanut tehdä uudenlaisen ehdotuksen markkinoiden lisää avaamiseksi mutta valitettavasti sosialistit ja Saksat ovat antaneet periksi ammattiliikkeen painostukselle ja hylänneet tämän ehdotuksen. Eli tämä on nyt mahdollisuus, jota ei ole käytetty hyväksi, eli tässä vain panemme pystyyn lisää byrokraattisia esteitä, ja itse asiassa se, mitä me tarvitsemme, on, että tehtäisiin sellaista, mikä on kuluttajien ja matkustajien intressien mukaista. Ja komission ehdotus antaa mahdollisuuden edetä pidemmälle vapauttamiseen. Siksi toivottavasti huomenna, kun tämä asia käsitellään täysistunnossa, on mahdollista tehdä muoto, muutos tähän ehdotukseen. Tästä kyllä kannattaisi vielä kerran puhua. Valikunnan pitäisi voida tämä tehdä ja toivottavasti tästä voidaan sitten puhua huomenna. Kiitos. Tengo dos, dos. Edustaja Van Dahlen. Minulla on kaksi sinistä korttia. Yksi edustaja Kallerilta, hänelle enää ole puheenvuoroa, koska hän on jo puhunut. Ja sitten edustaja Liberatski, jos te nyt estätte kysymyksen, ette saa myöhemmin puheenvuoroa. Voitte valita, haluatteko sitten nyt kysymyksen vai pidättekö vielä puheenvuoron sitten myöhemmin. En kuule vastaustanne mikrofonille päällä. 20 seconds. Thank you. Tiene... Päätän käyttää 19 sekuntia niin. Ja seuraavana edustaja Kolicek, yksi minuutti. Well, thank you very much. Uh, vážené kolegyně, milí kolegové, při současném... Hyvät kollegat, Nyky ilmaliikenteen valvonnassa jotkin EUn elintasomat ovat tukossa, jotkut kentät haluavat lisätä kapasiteettia, joissakin taas on tarvetta muuttaa järjestelmiä on tärkeää saada aikaan selkeät säännöt, joita sovelletaan EUn lentoasemilla. Tämä se koskee sekä perinteisiä yhtiöitä että uusia yhtiöitä, jotka voisivat toimia myös rakenteet, jotka nyt ovat ruuhkautuneita. Tämä vastaa yleisiä etuja, mutta pitää ottaa myöskin se, miten on jaettaessa, tulee sellaisia että on myöskin se, että on yhtiöitä, jotka haluavat kausittain ja pyrkimään samaan aikaan lisää avoimuutta sinne ja jäätään myöskin ottaa huomioon se, että kansalliset koordinat ovat lippumattomia. Kun katsoo niin tätä asiakirjaa, tämä asetus on hyvä, se voidaan käyttää, mutta vielä yksi kommentti, jos sallitaan. Uskon, että ammattiliitot eivät ole teidän äänestäjänne. Ottakaa huomioon tämä, kun seuraavaan kerran ette tule valituksi. Dos minutos ahora el señor Mathieu Ja sitten kaksi minuuttia edustaja Mathieu Gros. Monet kiitokset puhemies. Lentokenttä paketti on johtanut kiivaisiin keskusteluihin ja EPPn koordinaattorina työ ei ollut helppoa, jo kuulittekin sen. Siksi minä haluaisin saksan kielellä hiukan vivahteita saattaa tähän maapalveluasiaan, mutta ensinnäkin melusta kokonaisuutena katson, niin minä haluaisin kiittää esittelijää tähän työstään. Minä en usko, että tilanne johtaisi kovin erilaisiin tilanteisiin Euroopassa, mutta jos, että kunnioitettaisiin erilaisia sopimuksia, jotka alueellisella tasolla on tehty lentomelun kohdalla, niin pitää ottaa huomioon myöskin asukkaat. Minä tulen sellaiselta alueelta, mistä tämä, missä tämä maksoi joitakin miljoonia euroja, ja siellä talouselämä ja lennot on, on hyvin pystytty yhdistämään – Eli se pystytään hoitamaan. Mitä tulee sitten aikaan, niin minä toivon tässä kuitenkin parannusta, koska slot-aikoja väärinkäytetään. Ja minä toivon, että avoimuutta parannetaan niiden kohdalla. Mitä tulee sitten maahuolintapalveluihin, niin niistä haluaisin sanoa seuraavaa jos ajatellaan sitä, mitä vuonna 1996 hyväksyttiin, niin silloin ei ollut mitään laadun vähimmäisstandardeja, silloin ei ollut ylipäätänsä mitään standardeja koulutuksessa eikä jatkokoulutuksessa. Jos me nyt haluamme käyttää tilaisuutta hyväksemme, teidän täytyy sanoa tämä myöskin näille kolmelle tuhannelle ihmiselle, jotka tuolla ulkona osoittavat mieltään. Teidän täytyy tämä kertoa ja me olemme päättäneet EPPssä, että me haluaisimme tämän ehdotuksen takaisin valiokuntaan ja parantaa sitä. Siinä olisi mahdollisuuksia. Ja kyseessä ei ole markkinoiden laaja lisääminen, jos halutaan vapauttaa kahdesta kolmeen, joka koskettaa hyvin pientä osaa Euroopan lentoasemista. Minusta meidän täytyy antaa reilua informaatiota Euroopan kansalaisille, eikä kohdistettua informaatiota. Jos ajatellaan postipalveludirektiiviä, kun siitä keskustelimme, niin silloin markkinat mm, pienenivät ja silloin oltiin hyvin vähän huolissaan postinkantajista, mutta nyt täällä kuitenkin ollaan huolissaan markkinoista ja työpaikoista. Minä toivon, että me voisimme mm, valiokunnan hyvässä keskustelussa päästä parempaan ratkaisuun ja myöskin hyvin työolosuhteisiin työntekijöille. Puhujan mikrofoni hävisi. Eh, hay una No, Tiene la... Käytte loppuun aikanne. Ja seuraavaksi edustaja Sassoli, kaksi ja puoli minuuttia. Si, grazie presidente. Oggi... Kiitos puhemies. Eurovalla on tärkeä sija liikennemäärän osalta koko maailmassa, mutta tämä tilanne tulee kuitenkin huononemaan tulevaisuudessa meidän säännöksemme ja rakenteemme eivät kykene mukautumaan tilanteeseen. On selvää, että teksti, josta huomenna äänestämme, huomioi pienet parannukset tietyillä aloilla, tulee paikallisia sääntöjä, joiden pohjalta lentoasemat voivat joustavammin jakaa saapumisen lähtöaikoja. Näin pystytään paremmin käyttämään hyväksi kapasiteetit lentokentillä. Jälkimarkkinat mahdollistavat sen, että lentoasemakapasiteetti käytetään paremmin hyväksi. Ja sitten toisaalta tämän tekstin asema johtaa siihen, että meidän pitää suhtautua tulevaisuuteen rauhallisemmin. Minä haluaisin korostaa sitä, että meidän oltava rohkeampia, meidän on edistettävä tärkeämpiä säännösten uudistuksia. Tällä tavoin voitaisiin tehdä suurempia muutoksia lentoasemien käyttöön. Minä ajattelen tässä tätä sääntöä use it or lose it, eli käytä tai menetä se ja näin voitaisiin päästä eteenpäin nykytilanteessa. Tällä astuksessa sanotaan, että 8 tai 10 vuoden välein pitää tarkistaa uudelleen tilannetta ja tämän ajan kuluttua lentoliikenteen tilanne tulemaan vielä vaikeampi kuin tällä hetkellä ja sen vaikeampi ratkaista tuolla. Meidän olisi pitänyt olla rohkeampia ja ryhtyä kahteen tehtävään. Meidän olisi pitänyt antaa Eh, jälkipuolelle käyttöön sellaiset säännöt, jotka katsovat asioita pitkällä aikavälillä. Tämä teksti on vain yksi askel eteenpäin. Tämä lopputulos on hyvä, mutta ei kaikista mahdollista paras. Eli hyvä teksti, mutta ei paras. Ja sitten edustaja Meissner, yksi minuutti. President. Kiitoksia puhemies. Tämä on hyvin emotionaalista keskustelua ja sen jälkeen kun minä olen tullut tänne parlamenttiin, niin hyvin harvoin lobbajat ovat kääntyneet näin usein minun puoleeni. Ja täytyy lähteä siitä, että koko tämä lentoasemapaketin ehdotus oli tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, jota piti, joka piti käynnistää ja tilannetta piti parantaa. No, kyseessä on se, että ovatko ehdotukset kaikki hyviä. Lentomelun vähentämisen kohdalla sanottiin, että melua ei pitäisi ottaa huom- tai niin pitäisi ajatella pelkästään lentomelun kohdalla pitäisi ottaa huomioon terveys, mutta jos me ajattelemme pelkästään terveyttä eikä sitä, että lentokentällä pitää myöskin tehdä töitä. Me haluamme, että yhteiskunnassa pystytään myöskin tekemään työtä ja mitä tulee maahuolintapalveluihin, niin olen sama kuin Matthew Cross samaa mieltä, että vapauttaminen oli mahdollista jo aikaisemmin Yhden huolitsijan kohdalla tilanne oli hyvälaatuista ja Frankfurtissa, jossa on kaksi huolitsijaa, tilanne on myöskin hyvä. Eh, jos meillä ei ole lainkaan standardeja työlle tai koulutukselle, niin se on asia, josta meidän pitää valiokunnassa keskustella. Kiitos ja Isabel Duran, yksi minuutti. Kiitos puhemies. On parannettava lentokenttien laatua. Tämä on legitiimiä, mutta jos ajatellaan meluvaikutuksia terveyteen, tämä on jo toteen osoitettu. Kyse ei ole ainoastaan mukavuusasia, vaan todellakin terveyskysymys ja se vaikuttaa elämän pituuteen. Ja jos me haluamme nyt jättää täyttämättä VTO-sääntöä, niin ei tämä ole tasapainoista. Ja se, että kaikkien pitäisi siirtyä samoihin toimiin me ollaan vastaan, emme me tätä pyydä, vaan että meillä olisi selkeät säännöt, niin että voitaisiin komissiotomista purkaa se, mitä paikallishallinto on pitkän ajan kulussa rakentanut paikallisella tasolla. Ja sitten tämä liberalisaatio kahdesta kolmen toimijaan ei tämä nyt muuta kovinkaan paljon mitään. Minusta vapauttaminen ei lisää kilpailukykyä. Tämä pitäisi osoittaa. En ymmärrä, miten tämä liikennealalla asioita parantaa. Toivottavasti täysistunnossa tämä asia lykätään myöhemmään vaiheeseen. Kiitos Isabel ja sitten yksi minuutti kollega Tosas. Kiitos. Monopoliyritysryhmät, jotka ovat nyt koottuneet, vaikuttaneet Euroopan unionin ilmaliikenteeseen, ryhtyvät hintojen korotuksiin, mitä tulee matkalippuihin ja rahtimaksuihin, ja on vähemmän lentoja, vähemmän reittejä, tapahtuu irtisanomista, pyritään intensiivistämään työtä, tapataan tehdä leikkauksia palkoissa, tehdä leikkauksia maahanmuuttopalveluissa, työsuhteilta viedään pohjaa pois ja tämä kaikki johtaa palvelujen huononemiseen. Kreikassa on yksi ryhmä, jolla on monopoliasema ja tämä johtuu siitä, kun Olympiaki lentoyhtiö myytiin, mikä johtuu siinä, että 250 työtä siirrettiin nyt Gold Air huolintapalvelun työntekijöiksi, mikä on suurin yritys tällä sektorilla. Tämä johti työntekijöiden iltanomisiin, työn intensiivistämiseen. Työntekijät taistelivat tätä eivät sosiaalista politiikkaa vastaan. Täällä viedään pohjaa pois jo saavutetulta edulta. Lentoliikenteestä tuli hyvin kallista kansalle ja hinnat nousevat ja liput tulevat siis aina vain yhä kalliimmiksi. Tämä on diversioista politiikkaa, jota EU ja hallitukset harjoittavat samoin kuin työnantajat. Ja haluaisin tehdä oman ehdotuksen jolla pitäisi olla modernia ratkaisuja täydet työntekijät työntekijöille tällä sektorilla ja myöskin se, että suojellaan saman aikaan ympäristöä. Gracias. Don Luis de Grandes tiene Kiitos ja sitten Luis de Grandes kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, komissio on mielestäni löytänyt täältä erään tärkeän seikan, kun puhutaan lentoliikenteestä, eli laatu. Ja tämä tarkoittaa sitä, miten matkustaja kokee asian. Sehän on tässä oleellista ja siksi laadun parantaminen on tärkeää. Meidän on parantava kapasiteettien käyttöä lentokentillä. Lento- ja saapumisaikojen jaon kautta on myös parantavaa lentomelun hallinnointia, lentokenttien lähistöillä ympäristön suojelmiseksi ja ihmisten elämänlaadun parantamiseksi. Ja lopulta meidän on myös parantava mahdollista palveluita. Ne ovat tärkeitä, jos ajatellaan sitä, miten käyttäjät havaitsevat laadun. Jotkut sanovat, että nämä eivät ole hyviä ehdotuksia, ne pitäisi hylätä, mutta tässä mennään kuitenkin liian pitkälle. Sasada on aivan oikeassa sanoissaan, että liikennevaliokunta tarvitsisi lisää aikaa, että saataisiin aikaiseksi hyvä tasapainottu ratkaisu, mutta ei voida kuitenkaan nyt kyseenalaistaa mm, näiden ehdotusten kokonaisuutta, vaikka tässä on tärkeitä aiheita mukana, mutta pitää pitää kokonaiskuva mukana ja siksi kansanpuolueen ei pidä vastustaa sitä, että avauduttaisiin kilpailulle. Ei tämä ole työntekijöiden tai minkään lentokentän etujen vastaista. On oltava tehokkaampia ja se ei onnistu, jos ihmiset haluavat muuttaa asioita vain sitä varten, että mikään ei muuttuisi. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia Pervans Peres. Merci, monsieur le président. Au sein de la Kiitos puhemies. Työllisyys- ja sosiaalisen valiokunnassa olemme tarkastelleet tätä ehdotusta hyvin läheltä ja meitä yllättää nyt se, että nyt kun kriisi on vallalla ja liberalismi on tuhonnut kokonaisia eurooppalaisia talouden aloja ja kuitenkin komissiosten tulee esittämään uudelleen tällaisen vapauttamisehdotuksen ja perustellaan sillä, että näin kuluttaja saisi parempia palveluja hintojen laskiessa, mutta jos ajatellaan äh, palveluita lentokentillä, niin emme nyt ole yhtään vakuuttuneita siitä, että tässä pitäisi näissä asioissa tällaisia muutoksia tehdä. Me olemme esittäneet tarkistukset uudelleen, koska siinä tapauksessa komission – tai valiokunnan ehdotusta ei hyväksyttäisi valiokunnassa huomenna, niin näemme esittää uudelleen tarkistuksia. Sellaisia tarkistuksia, jotka hyväksymme valiokunnassa, haluamme korostaa eräitä tärkeitä seikkoja. Ensinnäkin työntekijöiden oikeuksien siirtyminen silloin, kun tapahtuu eh, siirtyminen tai toimiluvan peruuntuminen tai palvelun muuttuminen, niin silloin kun palvelun tarjoaja muuttuu, niin on tärkeää, että ne, jotka ovat näitä eh, huoltopalveluja toteuttaneet, heidän oikeutensa pitää olla voimassa jatkossakin. Jos puhutaan joustoturvasta, niin tämä on työllisyysvaliokunnan mielipide siitä, että pitää olla koherentteja. Ja sitten on työturvallisuus ja koulutus, eh, palkkojen polkumyynnin torjunta. Olemme sitä mieltä, että komissio, se ehdotus, jonka olette tehneet, niin tämä tässä muodossa tehty ehdotus huonontaisi työntekijöiden oikeuksia näillä lentokentillä, jotka taas haluaisivat lähteä liberalisoimaan. Kiitos, Pervans. Ja sitten yksi minuutti Savisaar Tuomasta. Aite. Kiitos. Herra puhemies, hyvät kollegat, herra komission jäsen. Tietysti on ensisijaista, että EUn lentoliikenne varmistaa mahdollisimman tehokkaan liikenteen matkustajille, mutta uudella asetuksella meidän ei pitäisi saattaa joitakin yhtiöitä huonompaan asemaan silloin, kun on kysymys pienemmistä lentoyhtiöistä. Tarkistukset 26 ja 83, jotka liittyvät tulo- ja saapumisaikoihin, lähtö- ja saapumisaikoihin, niin ensimmäistä tuki enemmistö liikennevaliokunnassa, joka, ja 23 sanoisin, että totta kai saa, tulee lähtösopimuksia, jotka ovat ongelmallisia, niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti, joten kärsijöitä ovat matkustajat, mutta on otettava huomioon kuitenkin kaikki osapuolet. Yksi esimerkki on se, että 21 viikkoa on talvella ja yhtiö haluaa käyttää niitä, sen pitää lähettää, huolehtia siitä, että sen kone kulkee kolme kertaa voi, tai niin se voi käyttää kolmella viikolla, että se voi niin kulkea 18 viikolla. Ja tämä tavallisesti koskee kuitenkin uus, pienempiä yhteyttä tämä ongelma, jotka tällä hetkellä käyttävät mahdollisimman tehokkaasti omia koneitaan, eikä niillä ole mitään koneita varalla. Joten kollegat, komission jäsen, minä kehottaisin teitä käyttämään säännönmukaisuuden periaatetta, kun puhutaan tulee sopimusajoista. Kiitos ja edustaja Pirker, kaksi minuuttia. Komissaa puhemies, herra komissaari, kysymys on siitä, että mitä matkustajat kaipaavat maahuolintapalveluilta. He kaipaavat sitä, että laukku tulee ajoissa perille ja että kodissa on juomia. Ja matkustajille ei ole suinkaan tärkeää se, että onko kaksi tai kolme palvelujen tarjoajaa. Ja jos tällainen joustava sääntely on, niin silloin voi olla kaksi, jos vapautetaan, niin kyseessä voi olla kolme tai viisi tai kymmenen huolitsijaa. Mutta joissakin, jo, joillakin lentoasemilla on kaksi ja joillakin on enemmän, mutta se, että tarjotaan enemmän näitä huolitsijoita, niin se ei tarkoita suinkaan välttämättä sitä, että taataan parempi palvelu. Jos ajatellaan sitä, että täsmällisyys on 99,6 prosenttia ja äh, sitten taas äh, matkustajat eivät ole palveluihin tyytyväisiä. Se, merkitse, ei suinkaan merkitse sitä, että enemmän palvelua merkitsee parempaa laatua. Nykyinen sääntely sallii vapauttamisen. Minä en näe mitään lisäarvoa velvoittavassa lisäliberalisoinnissa, jos sanotaan, että pitää olla vähintään kolme tai vähintään neljä huolitsijaa, eh, jotta toteutettaisiin vapauttaminen Minusta nykyinen sääntely on toimiva ja minä vetoan teidän, teihin niin, että tämä ehdotus palautetaan komissioon ja me pyydämme komissaari, että te vetäisitte pois tämän ehdotuksen tämän äänestyksen jälkeen. Kiitos, ja sitten kaksi minuuttia Jutta Me sosiaalidemokraatit olemme tietysti kiinnostuneita siitä, että talous on menestyksellistä Euroopassa, mutta kuuteen tehokkaaseen talouteen kuuluu myös hyvin koulutettu, hyvin palkattu ja hyvin motivoitu työntekijä. Tämänpäiväinen keskustelu täällä siitä, mitä ammattiyhdistykset ovat nyt tehneet eh, tiedottamistyönä siitä, minkälaista, mikä seurauksia on mahdollista lisävapauttamisella. Olen hiukan pettynyt siitä, jos taloudellinen yritys on ovella silloin ei ole koskaan kuullut näin kielteistä arvostelua kuin nyt siitä, mitä on sanottu siitä, mitä työntekijät ovat saaneet kuulla työstään, jota ovat tehneet. Herra komission jäsen, herra Zazada, joskin kollegat täällä, minä en oikein tiedä, onko teillä mitään käsitystä siitä, mitä Euroopan tason liberalisointipolitiikka on viime vuosina saanut aikaan Euroopassa. On ihmisiä, jotka pelkäävät työpaikkojensa puolesta – pelkäävät, että tulevaisuudessa eivät pysty enää elättämään perheitään. Pelkäävät sitä, että joutuvat todella epävarmoihin työsuhteisiin. Tietysti te voitte ajatella talouden menestystä, mutta ajatelkaa myös erotustenne vaikutuksia. Ja kun käytte katoamassa ihmistä, katsokaa vaikka lukuja. Viimeisten liberalisointien tuloksena Saksassa reaalipalkat ovat alentuneet 20 prosenttia, 40 prosenttia mahdollintapalvelujen työntekijöistä työskentelee tuntipalkka, joka on alle 7-8 euroa tunnissa. Sillä paikalla Saksassa kukaan ei elä. Ja muissa Euroopan maissa liberalisaatio vielä pitemmällä on nähty, mitä siellä on tapahtunut, ja tilanne on vielä vakavampi. Me tarvitsemme hyviä työpaikkoja. Me tarvitsemme kilpailua lentoasemilla, mutta tarvitsemme myös laatua. Laatua, jonka työntekijät takaavat. Ja ajattelen kaikkea, mitä te, täällä tehdään, emme saa unohtaa tätä. Työllisyysvaliokunnassa me yritimme tehdä parannuksia sinne tänne. ne sieltä onnistuivat, tämä on todettu, mutta me sosiaalidemokraatit emme ole tyytyväisiä. Me haluamme suojelua, me emme halua sosiaalista polkumyyntiä, me haluamme hyvää koulutusta. Kiitos edustaja Steinrock. Ja sitten puolitoista minuuttia ystävä kollega Jim Higgins. on Kiitos. Aivan siksi haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä mietintö tämä on, jos ajatellaan maakuntapalveluita eurooppalaisella, eurooppalaisilla lentoliikennealalla. Haluaisin myös korostaa sitä, että maakuntapalvelut ovat tärkeitä ja sen puolesta äänestäminen, että tämä asia toimitetaan – liikennevaliokunnalle pitää varmistaa todellinen kilpailu ja laadukas toiminta sekä lentokenttien että matkustajien osalta. Tässä ei puhuta ainoastaan mahdollista palvelujen vapauttamista, vaan puhutaan myös minimilaatuvaatimuksista Euroopan kansalaisten kannalta, kun ajatellaan lähtöselvitystä ja matkatavaraa huolintaa. Emme myöskään puhu mistään villistä vapauttamisesta – sillä mehän pyynämme ainoastaan kolmea palveluntarjoajaa kahden sijaan. Ja kyse on myös vähimmäiskoulutusstandardeista henkilöstön osalta ja siitä, että heidän työskentelyolosuhteensa pitäisi turvata. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää esittelijää hänen tekemästään kovasta työstä. Ja huomenna toivottavasti kaikki äästävät sen puolesta, että tämä asia menee liikennevaliokunnalle. Kiitos. Jim, tiene un... Kiitos Jim ja sitten puolitoista minuuttia kollega Liberatski. Panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący komisji. Rozumiem, komisja miała... Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että komissiossa on ollut hyvä tarkoitus. Öö, yleensä, kun lähdetään parantamaan laatua maahuolintapalveluissa, niin meidän pitäisi pyrkiä saamaan parempaa kilpailua eri palvelujen välillä. Mutta sitä komissio ei ole kuitenkaan ottanut huomioon näissä erityisehdoissa. Nämä erityisehdot aiheuttavat sen, että näillä säännöillä vaikutus oli juuri, olisi juuri päinvastainen kuin mihin on pyritty. Me emme saa unohtaa sitä, että mitä vähemmän sääntöjä me markkinoilla asetamme, niin sitä paremmin toimivat yritykset. Näin tapahtuu myöskin lentoasemilla. Tämä on yksi asia, josta komissio on lähtenyt liikkeelle tehdessään ehdotukset. Mutta se tulee laskemaan palkkoja sillä lailla, että ehkä voidaan saada aikaan tiettyä säästöä. Siitä ei saada mm, pelkästään parempaa tuottoa. Meidän täytyy ajatella, että kuinka paljon erilaisia kilpailijoita on. Ja me olemme kuunnelleet myöskin heitä, jotka ovat protestoineet täällä – he haluavat, että tämä ehdotus palautetaan komission. Ja minä haluaisin niiden kollegojen kanssa, jotka täällä ovat puhuneet aikaisemmin, herra Higgins, herra Gross, meidän pitää tehdä päätös huomenna. Ja jos me haluamme että tämä ehdotus menee takaisin komissioon, niin silloin me saamme uuden ehdotuksen, jossa todellakin otetaan huomioon matkustajat ja turvallisuus ja tasapaino. Ja puolitoista minuuttia edustaja Koho. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Lähdetäänpä kerran sivuun tunteet ja ideologiat ja katsotaan asioita käytännönläheisesti, kun puhumme maahuoltopalveluista. Koskaan aiemmin ei ole katsottu erityistä eurooppalaista lakia tarvittavaksi siksi, että se koskisi vain kolmea yritystä Euroopassa myönteisesti tai kielteisesti. Tänään on kysymys siitä, että maalintapalvelut pakolla kaikilla lentokentillä vapautetaan, vaikka tällä hetkelläkin kaikilla kentillä on mahdollisuus sallia vähintäänkin kaksi maahanmuuttopalveluja ja useimmissa, useimmilla kentillä tehdään, niin on muutama, joka eivät toimi näin ja tämä johtuu ennen kaikkea paikallisista erityispiirteistä. Ketä siis hyödyttää puuttuminen näihin paikallisiin toimiviin rakenteisiin? Ja jos eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kaatumassa siksi, että 203 eurooppalaista lentoasemaa käyttää vain kahta maa huolintapalvelujen tarjoajaa, voin olla todellakin huolissani. Sen sijaan pitäisi ryhtyä toisenlaisiin toimiin. Minä ajattelen tässä sitä, että on poistettu päästö kauppa lentoliikenteessä ja että välittömästi otetaan käyttöön yhtenäinen eurooppalainen ilmatila ja että myöskin poistetaan lentoliikenteen vero Saksassa. Tietenkään ei ole olemassa mitään mahdollista jotka eivät voisi olla, teho, voisi olla tehokkaampia, mutta siihen tarvitaan normeja, parannettua koulutusta, jatkokoulutusta, hyviä palkkoja, mutta ei tarvita mielivaltaista tarjoajien, palveluntarjoajien lukumäärää lisäämistä markkinoille, jotka ovat rajoitetut. Pyydän teitä äänestämään huomenna liikennevaliokunnan esityksen puolesta. Kollega. Kiitos. Edustaja Kramer, te jo käytitte puheenvuoron ja meillä on aika hyvin vähän, eli ei. Nyt puolitoista minuuttia, Andriana Tichau. Gracias, signor presidente, Mr. Commissioner. Kiitos, puhemies, hyvä komission jäsen. Aivan ensiksi haluaisin tervehtiä tätä asetusta. Ja mitä tulee meluun, niin kyllä. olen sitä mieltä, että meidän pitää löytää tasapaino kaupallisen ja taloudellisen in domeniu și pentru a stimula concurența. Uniunea are nevoie de o creștere a capacității pentru a meidän on parannettava kilpailukykyä, meidän on parannettava kapasiteettia, mutta markkinavapautus ei saa sujua niin, että se on työn tekijöille haitallista. Meidän on varmistettava se, että työntekijät suojataan kunnolla sosiaalisen su- suojelun osalta myös silloin, että he toimivat alihankkijoiden tilin. Ja siinäkin tapauksessa, että sääntöjä rikotaan, on mahdollista vetää pois toimilupa, peruuttaa se niin kauan kun tilanne ei parane. Ja sitten tarvitaan myös vähimmäiskoulutussäännös, säännökset, jotta voidaan taata korkea laatutaso olemme sitä mieltä, että tällä tavoin pystymme parantamaan lentokenttien toimintaa. Kiitos. Tiene la palabra ahora por un minuto y medio el señor Eric Banki. Ja puolitoista minuuttia edustaja Banki. Kiitos puhemies. Hyvät Estliä Tover, Toveri, täällä nousi sille monia kysymyksiä, jotka liittyvät eh, siihen, miten voidaan määritellä eh, unionin maahunta, kenttien maahuntapalvelujen tarjontaa. Pidän tärkeänä sitä, että tämä kysymys on uudelleen sääntelyn esillä, koska aikaisemmin tämä vuonna 2000. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuitenkin on lukuisat tieteelliset lähtevät osoittaneet, että yhä enemmän tällä on ympäristövaikutuksia. WHO on tekemä viimeisin selvitys osoittaa, että liikenteestä aiheutuva melu on Euroopan unionin tasolla on sellainen, että Euroopan unionissa yksi miljoona ää, ihmisen terveyteen vaikuttaa, mikä on hyvin huolestuttava luku. Tämä merkitsee sitä, että he eivät ole siis menettäneet, kun he eivät saa tässä korostaa, menettäneet kuuloaan kuitenkaan missään rokkikonserteissa. On tärkeää saada tiukka kautta voidaankin saada aikaan enemmistö. ja pitääkö unohtaa WHOn määräyksen mukaan 40 desibeliä on se raja melulle, joka jonka ylikoitista melu aiheuttaa terveyden vahinkoja. Kuitenkin kolme miljoonaa Euroopan kansalaista elää sellaisten lentoasemien ympäristössä, näitä on kaikkiaan 70, jossa öinen melu on yli 50 desibeliä. Joten minusta on tärkeää tutustua asiaan uudestaan ja pitää uudestaan pyrkiä säätämään tätä asioita nykyistä tiukemmin. Gracias, kollega. Kiitos kollega. Tarkoitus oli lopettaa tämä keskustelu kollega Kristina Deverakin puheenvuoron. Hän ei ollut täällä aikaisemmin mm. paikalla. Odottelimme häntä paikalla, mutta hän ei ole nyt täällä paikallaan, eikä hän ilmoittaudu. Kyseessä on Kristin Deverak. Hän ei ole paikalla. Meillä on valtava määrä kollegoita, jotka haluaisivat käyttää seuraavassa kohdassa puheenvuoron, eli tämä puheenvuoron osio, joka jätetään ilman puheenlistaa, eli yhdeksän henkilöä saa nyt puhua korkeintaan, mutta sen enempää aikaa ei ole. Eli Colin Lange on ensimmäinen. Herra, president. Herra puhemies, hyvät kollegat. Minä nimenomaan pidän hyvänä sitä, että komission alun perin esittämät vaatimukset valvonnasta ja myöskin se, mitä tulee yö lentokieltoon, että nämä ehdotukset poistuvat, koska komission ehdotu, ehdottamat rajoitukset eivät ole subsidiariteettiperiaatteen mukaisia. Tällaiset rajoitukset pystytään tekemään ainoastaan paikallisella tasolla viranomaisten ja tuomioistuinten toimesta. Mitä tulee liikenteeseen, niin sen kohdalla melusuojelua ei ole kohtuullisella tavalla toteutettu Eli pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin, jos ähm, melun torjunta ei toteuteta. Se saattaisi johtaa myöskin toiminnan rajoitukseen, eh, mutta melun torjunnan kohdalla se ei ole hyväksyttävää. Kiitos, aika loppui. Ja seuraavana edustaja Tsemke. Mikro. Mikro. Ja bym chciał tu nawiązać do dyskusji Kiitos. Haluaisin viitata kolmanteen mietintöön, mietintöön, joka käsittelee maahuolintapalveluita. Minusta tämä on siis se mietintö, joka on osoittautunut kaikkein kiistelyimmäksi keskustelussamme. Näyttäisi siltä, että tämän markkinan avaaminen olisi hyödyksi matkailijoille, matkustajille, mutta kysymys nouseekin, mikä on perustavallinen kysymys siitä, että olisiko tämä todella se, mitä tapahtuisi. Minusta olennaisinta tässä olisi varmistaa matkustajien turvallisuus. Pitää olla täysin varmoja siitä, että lisäkilpailu ei merkitse huonompaa palvelua ja vähempää turvallisuutta. Ja siksi haluaisinkin sitä kysymyksen, voisiko esi onko esillä todellakin ottanut mietinnössään huomioon kaiken niin, että tulee saavuttaa lisää turvallisuutta. Jim Nicholson. Ja Jim Nicholson. Kiitos puhemies. Pari kommenttia. Ensinnäkin on tärkeää alueellisille kentoille, kentille se, että lähtö- ja tuloajat liittyvät näihin keski, keskeisiin lentokenttiin. Tämä on minun alueelleni hyvin tärkeää ja pitää varmistaa se, että tämä vaikuta meidän talouteemme. Ja sitten tämä meluasia. asia 2002 direktiivi ei kata kaikkia lentokenttiä, ei sellaisia, jossa on alle 50 000 matkustajaa ja meidän lentokenttämme yksi tällainen. Tämä olisi Itä-Belfastin asukkaille todella paha asia, jos melu häiriöitä ei valvottaisi. Eli haluaisin esittää komissiolle kysymyksen. Etua Ferreira. Presidente, os serviços de assistência em escala, o handling, são exemplos. Nämä maahallinnan osalta täytyy katsoa, mitä vaikutuksia liberalisoinnilla on. Pal- alhaiset palkat, äh, varmat, epävarmat työpaikat, lähemmän mahdollisuuksia lisätä pätevyyttä, joten keskimääräinen laatu siis vähenee. Mikä liberalisoinnin ihme? Tästä pitäisi olla tietoisia, koska tästä on tietysti selvityksiä. Kuitenkin lisätään liberalisointia. Työntekijät kärsivät, rahan keräämisellä ei ole mitään rajoitusta, Rahaa tarvitaan vain lisää ja lisää ja lisää, ja matkustajat joutuvat kärsimään. Ja työpaikat, työntekijät ovat riippuvaisia tästä. Jos katsoo ihmisiä, jotka ovat tämän salin ulkopuolella Or Andrew Brons. Ja on Andrew Brons, olkaa hyvä. E Minä periaatteessa vastustan kaikkea EU-lainsäädäntöä, mutta muuten kyllä kannatan pikemminkin sitä, että on direktiivejä, ei asetuksia, jotka pannaan suoraan toimeen. Ja 66 maahanmuuttodirektiivi oli jo tarpeeksi huono, koska se lisäsi eh, määräaikaisia työsuhteita ja tämä on alentanut palkkatasoa. Tämä esitys sitten vielä lisäisi liberalisaatiota. Tämä ehkä näyttää hyvältä tilinpitoon näkökulmasta, mutta jos ajatellaan näitä työpaikkoja, niin eh, siinä on lentokentän että lentokoneen mekaanikot ja turvallisuustarkastajat muun muassa henkilöstönä pitääkö me nyt jättää varmistetta se, etteikö palvelun tarjoaminen voisi jatkua. Liberalisointi johtaa siihen, että palvelun taso alenee ja palkkoja alennetaan. Ulesku. Kiitos ja edustaja Nikulescu. Kiitoksia puhemies. Minä olen iloinen siitä, että täällä huolehditaan lentokentistä ja erityisesti maahuolintapalveluista. Tämä on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. On hyvä, että komissaari on nyt läsnä ja minä haluaisin käsitellä niitä ähm, sääntöjä, jotka koskevat äh, lentokenttien lähtöasemia. Äh, Se, mitä tarjotaan äh, matkustajille, niin se ei riitä. Moni lentokenttä on suljettava. Ja tämä koskettaa monia paikkakuntia. Tämä koskettaa myöskin Romanian lentokenttiä. Meidän täytyy ajatella myöskin lentokenttien tulevaisuutta, kun tätä aihetta käsitellään. Kollega, tiene la palabra la señora Karin Kadenbach. Kiitos ja sitten Karin Kadenbach herra puhemies. Hyvä komission jäsen. Me olemme juhlineet äskettäin sitä, että sisämarkkinat näyttävät 20 vuotta ja on varmasti paljon myönteistä, mikä on vaikuttanut myönteisesti ihmisiin Euroopassa. Työpaikkojen tasolla kuitenkin parannettavaa. Jos me astamme ihmisen keskipisteeseen, silloin valitettavasti en kuitenkaan voi löytää mitään myönteistä teidän maahuolinta direktiivistä, niin tämä pakkoliberalisointi ei johda mihinkään myönteisiin muutoksiin työntekijöiden kannalta. Tämä on täällä otettu useaan otteeseen esille jo tänään. Me emme vain pelkää, että näin käy, vaan tiedämme, että tämä johtaa hintojen palkkojen polkemiseen ja sosiaaliseen polkumyyntiin. Myöskin on eräs toinen ryhmä eurooppalaisia, jotka eivät voi löytää tästä mitään myönteistä, nimittäin kuluttajat. Nimittäin se, että vähennetään turvallisuutta siksi, että henkilökunta on huonommin koulutettua, johtaa siihen, että eurooppalaiset matkustajat joutuvat lisävaaran kohteeksi. Mutta en ole mitään myötä myöskään yritysten kannalta. Mikrofoni. Kallenbachin aika on loppunut. Ja seuraavana Krista Klaas, olkaa hyvä. Herra puhemies, herra komissaari, me voimme tänä päivänä mitata paljon, me voimme desipelenä melua mitata, mutta vaikutukset ihmisiin suoraan sitä on vaikea mitata. Ja ne ihmiset, jotka ovat altistuneet sille, niin he ovat hyvin herkkiä. Sen tiedämme, on tärkeää, että kyseessä olevat henkilöt otetaan mukaan lentomelun lieventämis toimenpiteisiin. Sen pitää olla paikallisviranomaisten tehtävä niin, että alueen lentoaseman tilanne otetaan huomioon. Melun vaikutukset ovat paikallisia ja siksi päätökset pitää tehdä myöskin paikalla kansalaisten kanssa. Vain siellä pystytään kehittämään yksilölliset lentoongelmien ratkaisut paikalliset ratkaisut, erityisesti jos ajatellaan sovitteluprosessia kansan kanssa, niin komissio ei saa niitä lopettaa. mikrofoni Y por último interviene... Kiitos ja viimeinen puhuja on Sitan Kurmai. Hän on viimeinen puhuja tällä, tässä asiassa. Mikrofonu. Okay, fine. So it is clear that the challenge... Hyvä. On selvää, että Euroopan lentoasemien haasteisiin on vastattava, kun markkinat ovat yhä enemmän tänne kilpailu, mutta jos ajatellaan mahdollista ehdotusta, niin voin yhtyä siihen, mitä TRAN valiokunnassa on sanottu ja mitä SD-ryhmä on esittänyt, että pitäisi hylätä ehdotus. Täällä ei ole työntekijöiden oikeuksia huomattu tarpe, huomioitu tarpeeksi ja aikaisemmissa tapauksissa on käynyt niin, että tämä on johtanut palkan palkkojen polkumyyntiin. Ei saa lähteä parantamaan tilannetta niin, että hinta joudutaan maksamaan sosiaalisen turvan menettämisellä. Tämä on käynyt ilmi myös eh, tiedonnoista tähän liittyen. Me olemme pitkään pyytäneet lisää eh, sosiaalista vuoropuhelua tämän asian tiimoilta. On harmittista ollut tehty ja haluaisin kysyä, mitä ette tehdä. Tein ainakin loppui siihen. Tässä oli nyt kaiken kaikkiaan 44 puheenvuoroa eri puhujilta ja tämä on vaikeuttanut, vaikeuttanut puheenjohtajan tehtävää. On jouduttu rajoittamaan puheaikaa. Täällä on moni käyttänyt sinistä korttia, mutta tämä on ainoa tapa pysyä aikataulussa. Ja seuraavana saa puheenvuoron Sim Kallas, komission varapuheenjohtaja. Te voitte reagoida näihin hyvin erilaisiin kommentteihin. Olkaa hyvä. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, täällä oli niin paljon mielenkiintoisia kommentteja ja puheenvuoroja, että minä todella haluan kiittää kaikkia tästä vilkkaasta keskustelusta. Ja onkin vaikea kommentoida kaikkia näitä yksityiskohtia. Ja kollegat ovat olleet, oli tilaisuus tavata liikennevaliokunnan ja Euroopan parlamentin edustajia ovat voineet osallistua kaikkiin keskusteluihin. Ja tämä keskustelu voi tietysti jatkua. Keskustelua tästä syystä voidaan jatkaa, jos se on teidän päätöksenne, että tätä keskustelua jatketaan. Minä haluaisin kuin tietysti sanoa, että tiedän, että tämä on hyvin vaatimaton esitys. Koko paketti on sangen vaatimaton. Sitä hyökkää se on siis paketti, joka on sellainen, että, että se ei ole riittävä todella parantamaan Euroopan lentoasemien kilpailukykyä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi voitte jo joka päivä nähdä Eurocontrolissa karttoja siitä, miten Euroopan keskus tulee puristumaan. Ja samaan aikaan on siis todella tarvetta tehdä jotakin näille lentoasemille. Tämä on toinen puoli asiaa. Mitä sitten tulee sosiaaliseen suojeluun ja näihin kysymyksiin? Minä aloitin neuvottelut kokouksella, joka pidettiin ammattiliittojen edustajien kanssa. Ja me saimme aikaan jotenkin sen käsityksen, mikä voisi olla tasapainon esitys. Ja nämä määräykset, joita he pyysivät, ovat mukana. Siellä on enemmän tällaisia määräyksiä kuin olemassa olevassa lainsäädännössä. Joten olen syvästi vakuuttunut siitä, että tämä on tasapainoinen ehdotus. Se on vaatimaton, maltillinen ehdotus, koska ihmiset kysyvät, mitä on todellinen liberalisointi. Mitä on todellinen liberalisointi? Siis se voi mennä paljon pitemmälle. Esimerkiksi Frankfurtin lentoaseman uusi kiitorata ja sen lähtö- ja saapumisajat, niiden osalta oli kaikenlaisia esityksiä. Kyllä, näitä hyviä ajatuksia riittää. Tämä on minun siis todellinen vakaumukseni, että tämä on hyvin vaatimaton esitys. Minä en suinkaan nyt halua, että tämä pitää viedä lävitse hintaan mihin hyvänsä. Minä en nyt loppaile tässä tämän pakkauks, paketin läpiviemiseksi. Tehän huomenna teette päätöksen sitä, mitä paketille tehdään. Se on poliittinen päätös. Teidän pitää ajatella sitä, että tämä on paketti, joka on yksi kokonaisuus. Siitä voi ottaa jotakin elementtejä pois tai jättää jotakin Sikseen tämä on poliittinen päätös. Jos paketti ei mene lävitse, niin sitten se ei mene lävitse. Ja on tietysti paljon sellaisia elementtejä, jotka ovat keskustelussa nousseet esille, joita haluaisin kommentoida konkreettisemmin ja yksityiskohtaisemmin mutta luultavasti on niin, että minuakin koskevat aikarajoitukset ja haluan pitää kiinni aikarajoituksista. Mutta täällä joku sanoi, että minä olen nyt täällä tukemassa yöllentoja. Minä en oikein ymmärrä, miltä kannalta tällainen näke, mistä tällainen näkemys voi syntyä. Totta kai, mitä herra Kolitsek sanoi, hän teki mielenkiintoisen esityksen siitä, että, että voitaisiin järjestää nämä tulo- ja lähtö samoissa lähtöajat hyvin eri tavalla, mutta jäsenvaltiot ovat itse valinneet toisen tavan, jolla ne astetaan pyrkivät parantamaan ilmaliikenneinfrastruktuuria ja me noudatamme jäsenvaltioiden päätöstä. Katsotaanpa nyt sitten, mikä tulee olemaan huomenna päätöksenne. Ja tietysti, jos paketti ei saa poliittista tukea, me viemme sen takaisin. Se on selvää. Kiitos. Gracias, señor vicepresidente. Kiitos varapuheenjohtaja ja seuraavaksi kolme esittelijää saa puheenvuoron ja varmasti läsnä oleville kollegoille sopii se, että annamme vähän enemmän aikaa esittelijöille, kun tässä on käyty niin monipuolista keskustelua. heidän hän on nyt vastattava yli 40 eh, estettyyn kommenttiin, eli älkää puhuko liian pitkään, mutta nyt ei ehkä ole yhtä tiukkoja kuin yleensä ollaan. Tässä on nyt valtava määrä kommentteja, joihin teidän pitäisi vastata. Ensinnä siis Arturo Zasada voi vastata esittelijänä tähän hyvin mielenkiintoisen keskusteluun. Kiitos puhemies. Yritän kommentoida asioita lyhyesti. Pyrin vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka ovat tulleet eniten esille. Kaiken kaikkiaan keskustelu osoitti, että tämä aihe on ollut todella hankala, sillä yhtäkkiä käy ilmi, että kaikkien liberaalein täällä täysistuntosalissa on konservatiivi ja liberaali, joka edustaa liberaaliryhmää, onkin taas aika lailla konservatiivinen ja varovainen, maltillinen. Ja siitä syystä on hyvä, että olemme saaneet aikaiseksi näin paljon kompromisseja. Toivottavasti sen jälkeen, kun tämä asiakirja palataan liikennevaliokuntaan, voimme saada kompromissi työn tehtyä tällä. On kuultu erilaisia argumentteja. Kollega Liberatski, joka on poistunut jo paikalta, hän käytti eh, tuottavuusargumenttia tärkeimpänä argumenttina asiakirja vastaan, mutta mitä tuottavuudella oikein tarkoitetaan? No, kyseessä on se, että työntekijä ei ehdi kahdeksan tunnin aikana edes viiden tunnin vedenjuntitauolle. Sitten Silloin olisi 100 prosentin tuottavuus, jos kukaan ehtisi yhtään mitään tekemään. Minä kävin kolme viikkoa sitten Naritan kentällä Tokiossa ja esitin kysymyksiä siellä. Se on täysin vapautettu tämä kenttä, täysin liberalisoitu. Ei ole minkäänlaisia esteitä sille, että toimijat tekisivät erilaisia sopimuksia mahdollisten yhtiöiden ja lentoyhtiöiden välillä. Siellä on yhdeksän huolintayhtiötä, kolme riippumatonta. Minä kysyin tuottavuudesta ja mitä työntekijät tekevät siinä tapauksessa töitä on vähemmän. No japanilaiset tunnetaan hyvin siitä, että kunnioitetaan työntekoa ja he yllättyvät kovasti kysymyksistä, niin no, jos työntekijälle jää hiukkasen aikaa, niin he voivat käydä vaikka jotain syömässä tai lepäämässä tai he voivat saada koulutusta. Eli on sanottava, että ei siellä ole kolmen päivän pakollista koulutusta, vaan joka päivä tai joka toinen tai kolmas päivä on koulutusta tuolloin, ja tämä riippuu siitä, onko vapaa-aika vai ei. Ja mitä tulee sitten eh, turvallisuuteen, ja työsuojeluun. Kollega Semka muodon muassa pysyi tästä. Tämä oli yksi tärkeistä asioista asiakirjassa. Kukin yhtiö, joka hyväksytään säädöksen tekstin mukaisesti, joutuu osoittamaan, että se on turvallinen yhtiö ja että se täyttää kaikki työturvallisuus. turvallisuus normit, nämä ovat tärkeimmät seikat tämän astuksen osalta. Ja sitten asia, joka varmasti kiinnostaa sosialistikollegoita ja vihreitä ja myös kuin kollegoita ja myös EPPstä. Niitä, jotka ovat kiinnostuneita Frankfurtin lentokentästä, jatkavat moneen otteeseen korostaneet sosiaalisten seikkojen tärkeyttä ja työntekijöiden oikeuksien varmistamista on tärkeää se, että työntekijät voivat kokea olonsa turvalliseksi. Ja seurana Ujias mietinnön esittelijänä. No, no, no, no tiene usted la palabra. Ei, ei teillä ole puheenvuoroa enää, vaan nyt edustaja Ujias saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. È difficile fare sintesi. puhemies. Tämä on vaikeaa, niin kuin herra Sasadakin sanoi, että näin lyhyessä ajassa kaikki pitäisi vetää yhteen. Haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia kollegoja tämän keskustelun käymisestä ja kiitän myöskin liikennevaliokuntaa ja niitä poliittisia neuvonantajia, jotka ovat olleet mukana mutta kaksi asiaa haluaisin sanoa ottaen huomioon sen, mitä täällä juuri on esitetty. Ensinnäkin täällä ollaan yksimielisiä artiklasta kolme paikallisesta toiminnasta ja siinä puhutaan koordinoinnista, jolla voidaan myynti ja osto kieltää, jos ähm, paikallista toimintaa liian paljon vaarannetaan. Sitä kautta voidaan taata se, että äärialueita ja saaristoalueita suojellaan. Ja sitten vielä, mitä tulee lähtö- ja saapumisaikojen jakamiseen, niin tässä kohdin on menty liian pitkälle. Meidän täytyy tietenkin kansalaisia suojella. Me emme saa ajatella yrityksiä ja lentoyhtiöitä, vaan päätökset pitää tehdä niin, että kaikkien edut otetaan huomioon ja niitä suojellaan. Tässä kohdin haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta. Tänään keskustelussa totesimme, että kyseessä ovat suuret intressit. Kyseessä ovat lentoasemien, lentoyhtiöiden ja lobbaajien edut. Monet puolustavat joko omaisuutta tai tiettyä ideologiaa, ja että tällä alalla ei saisi mitään muuttaa. Mutta meidän, me olemme unohtaneet pääasian, eli me haluamme ähm, yhtiöiden ja kansalaisten edut yhdistää. Ja tässä mielessä haluaisin pyytää kaikkia, että puolustettaisiin oikeudellista määritelmää lähtö- ja saapumisaikojen jakamisen kohdalla. Silloin kun slot-aikoja jaetaan, niin ne pitää pystyä myöskin oikein määrittelemään niin, että niistä on kaikille hyötyä. Ja sitten puhemies vielä viimeinen kohta tästä samasta aiheesta tässä todellakin kiitän herra Kallasia siitä, että hän hyvin painokkaasti ja rohkeasti on ottanut esiin vaikeat aiheet. Ja haluaisin myöskin sanoa, että parlamentin äänestys, äänestystulosta pitää kunnioittaa. Ja me olemme kannattaneet kahta aihetta, kahta tekstikohtaa ja me haluamme, että todellakin parlamentin kantaa kunnioitetaan. Varosun komission alkuvaiheissa me lupasimme teille luottamuksenne. Nyt puheenjohtaja keskeytetään. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Herra komission jäsen, hyvät kollegat, melu mietintöön ei ole paljon sanottavaa. voisimme hiukan säästää aikaa. Olen iloinen siitä, että on käynyt selväksi, että kaikki ovat sitä mieltä, että terveyden suoja, ihmisten terveyden suoja, jotka asuvat lähellä lentoasemia, että heidän terveyden suoja menee taloudellisten etujen edelle. Mutta haluaisin kuitenkin puhua jotakin muutakin. Herra komission jäsen, teidän politiikkanne ja teidän satunnaiset avustajanne, kuten herra Zasade ja herra Van Dalen, ovat syypäitä siihen, että EU kansalaiset ovat kyllästyneet Eurooppaan, kyllästyneet ideologisiin käsityksiin, jotka jo kaikkialla maailmassa ovat epäonnistuneet ja joiden ansiotaan tämä kriisi, jossa olemme, neoliberalismi oli syypää finanssikriisiin ja nämä käsitykset maksavat ihmisille nyt työpaikkoja, työpaikkojen laatua, turvallisuutta, tuloja. Ja tähän he ovat kyllästyneet. Ja jos tämä jatkuu tällä tavoin, tulevaisuudessa meillä on lentoliikenteessä sellainen standardi, että suurin lentoasema on saaterisella saarella Euroopan koilliskolkassa, ja jossa on kolmen senttimetrin lumisade saa aikaan jo sen, että kaikki katoaa. Tätä me emme halua. Tällä on kollegoja, jotka ovat sitä mieltä, että ihmisiä, jotka tulee tuhansien kilometrien päästä protestoiksena politiikkaa varten, ja politiikka, ottaneet politiikan tälle, tälle politiikalle punaista korttia, vaan katsoa, että he eivät ole revantteja valitsijoita. Tämä ei käy, hyvät naiset ja Tämä ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita asioista, ovat tärkeitä äänestäjiä. Reaktion täytyy olla, että huomenna tämä mahuolinta, äh, mahuolinta palveluasetus äh, tullaan kaatamaan. Eh, Kiitos edustaja Van Dalen on pyytänyt työjärjestyspuheenvuoron. Eh, Puhemies, minä pyysin työjärjestyspuheenvuoroa. Tämä on henkilökohtainen kommentti. Herra Leichtfried vetosi suoraan minuun ja minä vetosin omaan poliittiseen kantaani tässä aiheessa. Minä kannatan vapauttamista. Ja te sanotte, että tämä on hyvä työpaikkojen kohdalla, mutta se ei pidä paikkansa. Meillä on järjestelmä Schipholissa ja se on hyvin toiminut siellä. Legitima. Mutta tehän tiedätte, että tämä ei ole mikään työjärjestys puheenvuoro. Se on ihan legitiimi mielipide, mutta ei sitä tässä vaiheessa keskustelua pidä esittää. No, tämä keskustelu on ollut todella mielenkiintoista ja siinä on tullut esille paljon kaikenlaista ja haluaisin kiittää kollegot, jotka ovat olleet täällä paikalla alusta alkaen. Ja tämä on mm, osoitus siitä, että teillä on kovasti mielenkiintoa tähän asiaan, monimutkaiseen asiaan. Ja haluaisin kiittää myös komission jäsentä puheenvuorosta ja vastauksesta. Ja äänestys pidetään huomenna puolta päivin ja tässä vaiheessa menemme seuraavan kohtaan esityslistalla. Ilmeisesti täältä nyt poistuu komission jäsen, eli komissiossa edustaja vaihtuu. Seuraava kohta esityslistalla on suositus edustaja Podimatalta aiheena tiiviimpi yhteistyö finanssitransaktioveron alalla. Tämä on siis toinen erittäin mielenkiintoinen aihe ja tässä puhujien määrä on todella suuri ja aika epätavallisen paljon heitä on. Ja Anni Podimata, te tiedätte, että teillä on nyt kuusi minuuttia aikaa. Te voitte käyttää ne aivan miten haluatte. Voitte ensin käyttää neljä minuuttia alkupuheenvuoroa ja sitten kaksi minuuttia